Buenos días. Bonjour. Hyvää päivää. Huomenta kaikille. Huomenta kaikille. To start the session of the Libe Committee. Aloitamme Libe-valiokunnan kokouksen, kuten tavallista. Ensimmäinen kohta koskee esityslistan hyväksymistä. Teillä on esityslista edessänne ja ehdotan, että hyväksymme esitys, esityslista luonnoksen vain yhdellä muutoksella, kohta kahdeksan. Kirkhope ja ne mietin tuossa rikosteknisistä laboratorioista. Ehdotan, että siitä keskustellaan ensimmäisenä kohtana, koska esittelijän täytyy mennä poliittisten ryhmien puheenjohtajien kokoukseen, joka pidetään tänään myöhemmin. Joten jos kukaan ei vastusta, niin ehdotan, että vaihdamme käsittelyjärjestystä niin, että kohta kahdeksan on ensimmäisenä esityslistalla. Ja sitten puheenjohtajan ilmoituksina ehdotan, että hyväksymme koordinaattoreiden ehdotukset hyväksyä seuraavat esittelijät Makovei, Jördak-järjestelmistä sormenjälkien vertailemiseksi kolmansien maiden kansalaisilta. Albrechtin mietintö, jossa kysymys on luettelosta kolmannesta maista ja järjestöistä, jonka kanssa Europol solmii sopimuksia. Näin ollen nämä on hyväksytty. Ja sitten mennään, niin. Onko tämä työjärjestyskysymys? Chairman, uh, um, Huomenta puheenjohtaja. Minulla on kysymys. Oli briefing 13 tässä kuussa, eli viime tiistaina Lontoossa, joka äh, kosketteli näitä nestemäisiä räjähteitä. Kaikki saimme kutsun sinne. Kaikki tämän valiokunnan jäsenet. Tämä kutsu saatiin ensimmäinen lokakuuta olin kiinnostunut ja laitoin, yritin laittaa niin, nimeni sinne listalle. Sitten kuulin, että määräaika oli 8. syyskuuta ollut tälle ilmoittautumiselle. Että miten se oli mahdollista osallistua, kun määräaika oli paljon aikaisemmin, kun tämä kutsu saatiin. Myöhemmin kuulin, että monet jäsenet tästä valiokunnasta olivat siellä. Että miten tämä oli mahdollista? Voisitteko selittää tämän? All due respect niin itse asiassa kaikella kunnioituksella tällä hetkellä en voi. Voin vaan sanoa, että kutsu tuli Britannian hallitukselta eikä Euroopan union, Euroopan parlamentista. Britannian hallitus lähetti kutsun joillekin Euroopan parlamentin jäsenille, jotta nämä olisivat mukana mielenosoituksesta mielenosoituksessa nestemäisiä räjähteitä vastaan. En tiedä, miten tässä nyt sitten tilanne kehittyi. Itse en ollut mukana. Eh, en tiedä, voiko joku täällä tarjota lisätietoa. Jos näin ei ole, niin voin kyllä tarjota teille kaiken tiedon siitä, miten se meni. Ja, ja jos siinä oli jotain järjestelyongelmia, niin antaa teille sitä tietoa siitä. Koilio. So far as I remember, the first... Sikäli kun muistan, niin ensimmäinen kutsu tuli ajoissa, mutta itse asiassa muistutus lähetettiin sen jälkeen, kun määräaika ilmoittautumiselle oli mennyt umpeen. Eli jos kollegamme ei ole nähnyt ensimmäistä kutsua, niin hän on saanut vain tämän muistutuksen ja se oli määräajan jälkeen. En ollut siellä minäkään, mutta jos siellä joku oli, ehkäpä jossain tulevassa kokouksessa niin joku voisi kertoa, mitä se tapahtui. And, uh... Se on kuitenkin huomioitu. Ja saatte sitten tiedon, jonka ansaitsette. So, having said that, let's proceed to point number eight. Ja näin, kuten totesin, siirrymme kohtaan kahdeksan. Kysymys on rikosteknisten laboratorioiden toiminnan akkreditoinnista ja siitä, että on tärkeää säilyttää se tieto silloin, kun kysymys on arkaluontoisesta henkilökohtaisesta tiedosta, DNA-profiileista ja sormenjäljistä. Edellisessä Libe-kokouksessa Libe-jäsenillä oli mahdollista ottaa tähän asian kantaa ja ottaa sen kantaa myös kirjallisesti kokouksen jälkeen. Joten kiinnitämme teidän huomionne siihen, miten kiireellinen tämä kysymys on. Sillä Ruotsin puheenjohtajavaltion pyynnöstä neuvosto on pyytänyt Euroopan parlamenttia esittämään näkemyksensä 26.11. mennessä. Ehkä se on minun puhelimeni, pahoittelen kovasti, otan sen pois päältä. No niin. Siis Kyseessä on kolmanteen pilariin liittyvä ehdotus, johon saattaa vaikuttaa Lissabonin sopimuksen voimaantulo. Ja jos sitä ei julkaista virallisessa lehdessä oikea-aikaisesti, niin se tulisi esittää sitten uudelleen yhteispäätösmenettelyn puitteissa. Eli täällä olemme nyt sitten kuuntelemassa Kykopin kertomusta asiasta. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. On UKssa meillä tällainen sanonta, että ei pitäisi lähettää kärryä hevosen eteen. Ja tässä, kuten ehkä aika monissakin muissa asioissa, meitä pyydetään tekemään juuri sitä. Aikataulut tässä asiassa ovat useimpien mielestä aika lailla sellaisia, joita ei voida hyväksyä. Ymmärrän tämän teknisen tilanteen, mutta haluan ihan pöytäkirjaa heti alusta, että mutta meidät asetetaan hyvin vaikeaan asemaan tässä. Täytyy oikeastaan vain katsoa tätä neuvoston puitepäätösehdotusta luonnosta, joka 9. lokakuuta kokouksen jälkeen tulee. Siinä on se viite sanoihin, että kun se on äh, ottanut huomioon Euroopan parlamentin lausunnon, minun täytyy sanoa teille, että näyttää, että tämän tässä implikoidaan, että että pitäisi olla ihan pieni huomio tälle parlamentin lausunnolle. Nyt Lissabonin sopimuksen toimivaltuuksiin haluan mennä, mutta haluaisin tehdä sel- selväksi, että se mitä nyt aion sanoa eh, ennustaa tällaista jatkoaloitetta, joka laittaa luiden ympärille näissä aloitteissa paljon enemmän, jota tuen täysin ja sitten toivon, että käsitellään uudelleen tätä asiaa sitten, kun parlamentti pystyy käymään paljon laajempaa keskustelua, ei pelkästään tämän aloitteen yksityiskohdista, vaan myös tästä laajemmasta asiayhteydestä, joissa näitä tuloksia tästä aloitteesta voidaan käyttää. Tietojen käyttö, siitä emme puhu tänään, minun täytyy sitä painottaa, puhumme pelkästään siitä, että rikoslaboratorioille tuodaan standardit ja akkreditointi. Kuitenkin minulla oli eilen varjoistelijoiden kanssa tapaaminen. Olen kiitollinen niille kovin, jotka pystyivät osallistumaan. Meillä oli hyvin hyödyllinen keskustelu ja toivon, että nyt voisin mainita kaksi asiaa kohta, jotka varjoesittelijät ottivat esille, jotka esittivät itse asiassa hyviä asioita, ideoita, joita voimme parantaa olemassa olevaa. Aikatausta sanon vain, että edessänne ei tietenkään ole mietintöä. Teillä on aloite. Ja tällä hetkellä täytyy tämän aloitteen pohjalta tehdä työtä mieluummin kuin minun mietintöni, näin, koska aikataulun vuoksi ei voitu mennä oikeassa järjestyksessä. Se, mitä tässä itse asiassa puhutaan, että kautta Euroopan tällä hetkellä on rikosteknisiä laboratorioita, joissa on hyvin erilaisia standardeja – ne ovat hyvin erilaisia. Ne ovat vastuussa oikeusjärjestelmille eri jäsenvaltioissa, jotka erilaisia asioita vaativat näiltä laboratorioilta. Tämä on hyvin vaikea kuva asiasta ja sen vuoksi näyttää, että ja tietysti yksittäiset jäsenvaltiot määräävät nämä näyttövaatimukset oikeusjärjestyksessä, mutta joissakin maissa ihan oikein sanotaan, että rikosopaslaboratorioiden, rikosten laboratorioiden tulosten tulokset oikeudenmukaisuuden mielessä ja rikostapausten oikean arvioinnin kannalta, niin standardit ovat todellakin hyvin erilaiset. Ja tämä tarkoittaa, että jotkut ihmiset eivät ehkä saa oikeuta sillä tavalla, kuin me haluaisimme nähdä, että siinä otettaisiin korkeimpia standardeja. Monissa jäsenvaltioissa, erityisesti isommissa, nämä täydestandardit, joita tässä halutaan, isostandardit, ovat jo käytössä useissa laboratorioissa, mutta muissa maissa ei. Ja tämä aloite sen vuoksi on tärkeä mielestäni. Siinä vaaditaan, että laboratoriot kaikissa jäsenvaltioissa olisivat samalla tasolla standardin suhteen. Mielestäni tämä ei tätä oikeudellista arviointia muuta, koska se on joka tapauksessa erilaista eri jäsenvaltiossa. Mutta jos tämä näyttö, jota laboroista tulee, niin jos se on sopusuunnassa kansainvälisten standardien kanssa, niin se tarkoittaa, että jos sitten mennään eteenpäin sellaiseen prosessiin, jossa tietojen vaihtosta tulee tavanomaisempi ja rajojen yli, niin se tarkoittaa, että sitten nähdään, että oikeutta voidaan käydä ja saada tarkemman tiedon perusteella. Kun olin sisäministeri UK, niin silloin vasta aloitettiin tämä DNA käyttö. Ja, ja se, tämäkin on esimerkiksi viimeisen viiden vuoden aikana kehittynyt valtavasti. Siis se liittyy DNAhan, se liittyy sormenjälkiasioihin, kun puhutaan näiden laboratorioiden työn kehittämisestä. Kaksi aloitetta haluan mainita jossa oli huolenaiheita. Yksi minulla tietysti oli rahoitus. Tietyissä maissa, tietysti erityisesti pienemmissä, rahoitusasia on relevantti tässä. Jos heitä vaaditaan noudattamaan kansainvälisiä standardeja, että saataisiin tulevaisuudessa etuja koko Euroopalle, niin rahoitusasia on huolenaihe heidän valtiontalouksilleen. En ehdota tässä mietinnössä, että EU-rahoitusta pitäisi löytää tälle, mutta haluan vain mainita sen faktan, että se voisi olla vaikeus tietyissä tapauksissa. Kaksi asiaa, jotka ra- varjoesittelijät ottivat esille eilen. Y- toinen oli selkeästi se, että kun vaihdetaan tietoja, jos, josta asiasta puhutaan muissa asiayhteyksissä tänään myös, niin on todellakin tärkeää mutta on olennaisen tärkeää, että laatu on hyvä. Että on luotettava standardit ennen kuin puhutaan, että vaihdetaan tietoja. Koska nykyisin tietysti tietojen vaihto tai sellaisten tietojen vaihto, joka ei perustu yhteisiin standardeihin tai on epätasapuolista, niin ei vaikuta pelkästään oikeudenmukaisuuteen vaan ja käyttöön, vaan tällaiseen luottamusasian voi se liittyy luottamukseen viranomaisten välillä. Ja toinen asia, jonka varjoisettelijat ottivat esille myös, ja myöskin tärkeä asia, olisi hyvä tai tietysti ymmärrettävissä, jos jäsenval- pienessä jäsenvaltiossa ei voi olla näin, niin että olisi joka valtiossa enemmän kuin yksi akkreditoitu laboratorio, koska muuten, tai jos on vain yksi, niin sitten voi ymmärtää, että sitten nousee esille huolenaiheita siitä, asiasta, tästä monopolitilanteesta, jos nyt näin voi sanoa. Nämä kaksi asiaa otettiin eilen esille ja olen erityisen kiitollinen varjoesittelylle siitä tavasta, jolla he keskusteluun tulevat mukaan. Olen hyvä puheenjohtaja, hyvinkin paljon tämän puolesta. Mielestäni tämä on ensimmäinen vaihe. En pidä kiireästä aikataulusta. Meidän pitäisi edetä mielestäni ja meidän pitäisi tarjota, antaa tälle mietinnölle ja raportille täysi tukemme toten en nähdä, näe tässä paikkaa tässä mietinnössä sillä, että miten voisin ilmaista, että haluaisin, että se olisi pelkkä alkuvaihe. Ja odottaisin kyllä, että komissio palaa uudelleen ja esittää meille uusia ehdotuksia siitä, että miten laatu voidaan saavuttaa tässä tietojen vaihdossa ja tiedoissa, joita näitä laboratorioita tulee. Ja tässä tässä asiassa valiokunnalla on oma intressinsä, kun halutaan yksilöä suojella ja myös kun halutaan suojella äh, näiden tietojen ähm, hyvää laatua ja standardien mukaisuutta, joita siellä vaihdetaan. Kiitoksia. Kiitoksia, edustaja Kirkup. Ja sitten Lisa Bullinger, Ruotsin puheenjohtaja, valtionedustaja. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja ja huomenta teille kaikille. Näin alkuun haluaisin kiittää esittelijää Kirkhopea, kuten myöskin varjoesittelijöitä näiden pyrkimyksistä saada aikaiseksi edistystä, vaikka meillä onkin tässä aika rajoitteita. Puheenjohtaja valtioneuvosto tätä kovasti arvostaa. Tässä vaiheessa neuvostossa ehdotuksen suuremmat osat on käyty läpi ja niistä on keskusteltu. Ja vaikuttaa siltä, että jäsenvaltiot tukevat voimakkaasti sitä, että yhteistä laatustandardeista sovitaan rikosteknisissä laboratorioissa ennen tämän vuoden loppua. Ota huomioon esittelijä Kirkhopin eh, kommentit Enkä voi olla kuin samaa mieltä siinä, että tämän tulisi olla ensiaskel silloin, kun pyritään tarkastelemaan DNAn ja sormenjälkien laatua. Se on tärkeää, että yhä voimakkaammin ponnistelemme etenemään näillä alueilla. Ja sitä, millä tavalla näitä asioita hyödynnetään lainvalvontatoimissa. Ja tämä asia tulee siis esille ehdotuksessa, kun puhutaan rikosteknisistä palveluista ja niiden tarjoamisesta, kun kyseessä on julkinen yritys. Tietysti Kysymys on palveluiden tarjoajien määrästäkin, mutta jos katsotaan vaikka Ruotsin tilannetta, niin se merkitsee sitä, että meidän täytyisi akkreditoida laboratoriomme, joita on noin 20. Tästä syystä siis haluan kiittää teitä ponnistuksistanne ja odottelemme kovasti Euroopan parlamentin lausuntoa, joka on oikein arvokas panos neuvoston keskusteluihin. Puheenjohtaja, kiitoksia. René van Dijk komissiosta seuraavana. Thank you, Mr. for the... Kiitoksia puheenjohtaja Kirkhope näistä kommenteista koskien tätä rahoitusta. Aloitteessa on mukana se, että komissiota rohkaistaan antamaan rahoitustukea rajat ylittäviin projekteihin ja varmasti yritämme saada rahoitusta käyttöön. Sitten toinen pointti, että enemmän kuin yksi laboratorio olisi jäsenvaltiota kohti akkreditoitu. Olemme samaa mieltä sen kanssa, mitä juuri sanottiin Ruotsin taholta. Sitten pyyntö komissiolle, että jos tämän jälkeen tarvitaan lisää aloitteita tämän aloitteen toimeenpanon jälkeen, niin tutkimme, että ovatko lisää aloitteet tarpeen implementoinnin jälkeen. Ja tämän verran komissiolta. Kiitos. Thank you. Kiitoksia. Kaksi jäsentä haluaa kommentoida. De Jong ensimmäisenä. Enemmän kuin kaksi, selvä. De Jong. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. I can be, um... Kiitoksia puheenjohtaja. Voin puhua lyhyesti sillä meillähän oli erittäin hyödyllinen kokous eilen esittelijän kanssa. Uskon täysin siihen, että saamme aikaiseksi hyvän mietinnön. Ja joukossamme oli, tai meillä oli hyvin vähän ristiriitoja tai asioita, joista emme kyenneet sopimaan. Pyysin puheenvuoroa itse asiassa siitä syystä, että halusin todeta jotain neuvostosta Ja olen tarkastellut siis tätä oikeudesta yhteistyötä erityisesti. Minusta on erittäin harmittavaa se, että vaikuttaa siltä, että meillä on kovasti yhteistyötä ennen kuin takeista on sovittu, kun puhutaan vaikkapa tiedon laadusta tai vastaajien puolustamisesta. Ja toivoisin, että voisimme keskustella tästä asiasta yhteydessä Tukholman ohjelman kanssa. Niin, että ensin tutkitaan sitä, mitkä ovat näiden ihmisten oikeudet ja mitkä on se tiedon laatu, jota ryhdytään vaihtamaan, ennen kuin sitten päätä pahkaa syöksytään kaikenlaiseen yhteistyöhön. Siitä syystä tässä suhteessa haluaisin tukea esittelijää ja toivon, että voisimme tarkastaa tätä asiaa ja saada hyvän vastauksen aikaiseksi tässä suhteessa. Puheenjohtaja. Mr. Alvaro, please. Edustaja Alvaro. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitoksia, puheenjohtaja. En ole varjoesittelijä. Enkä ole käynyt läpi tätä yksityiskohtaisesti. pysin puheenvuoroa, koska viime vaalikaudella olin vastuussa Prymin sopimuksesta täällä talossa – siellä oli kyse myöskin esimerkiksi sormenjälkitiedoista. Timothy Kirkhope on tässä aivan oikeassa. Olemme säännelleet tietojen vaihtoa, itse asiassa tietämättä mitä siellä vaihdetaan. Se, että tietoja on kerätty yhdessä jäsenvaltiossa ei tarkoita, että niitä voidaan verrata keskenään. Tämä nyt kestää enemmän kuin 30 sekuntia, mutta täm, tämä on tärkeä teema ja olen iloinen, että se esityslistalla on. Paron kanssa 2007-2008 hän näistä asioista on puhuttu. Prymissä on säännelty, että näitä A-tietoja voidaan verrata keskenään, mutta ongelma on se, että eri jäsenvaltiossa niitä ei kerätä pelkästään eri tavalla. Myöskin liittyy eroja tähän tekniikkaan, joilla näitä tietoja kerätään, joten sen vuoksi yhtenäiset standardit ovat tärkeät. Koska kun A-dataa kerätään eri tavoilla, sitten se vaikuttaa myös siihen, miten niitä voidaan verrata. Sormenjäljissähän on myös niin, että kun otetaan tämä koko jälki ja katsotaan, että sopiiko tämä siellä on tällaisia markkeerausasioita, joiden pitää olla samanlaiset. tässä on sama ver samalla tavalla. Mutta jos näitä aadatoja ei syrjäisvaltiossa kerätä samalla tavalla, eikä, eikä niitä myös verrata keskenään samalla tavalla. Joissakin tarkistetaan kuusi tuntomerkkiä tästä sormenjäljestä, tai sitten toisessa yhteydessä voidaan käyttää yhdeksän eh, tuntomerkin Äh, vertaamista. Ongelma on vain se, että pelkästään sen kautta, että onko tässä nyt tämän kolmen tuntomerkin ero. Mutta kuitenkin se voi tätä virheastetta nostaa hyvinkin huomattavasti. Kuitenkin tuomioistuimissa DNA-tietoja voidaan käyttää hyvinkin vahvana todisteena oikeusistuimissa ja kuitenkin niitä verrataan eri tavalla, niitä kerätään eri tavalla. Niin voi kuvitella, miten se, käyttää, miten se vaikuttaa oikeudenkäynteihin. Eli pitää olla samanlaiset standardit eri jäsenvaltiossa. Jos tietoja vaihdetaan, niin täytyy olla varma siitä, että samalla tavalla niitä kerätään niitä tietoja – ja että samalla tavalla tarkistetaan, että äh, ovatko ne keskenään sopusoinnussa. Eli menisin pitemmälle kuin Kirkhope ja sanomalla, että se tapa, jolla niitä käytetään oikeudenkäynnissä, niin senkin täytyy olla samanlaista eri jäsenvaltiossa, jotta oikeusvarmuutta voidaan lisätä tässä asiassa ja sulkea pois ennen kaikkea se, että voi, voi, voidaan päätyä traagisiin virhetuomioihin Minulta täysi tuki tälle työlle, jota Timothy Kirkhope tekee ja jäsenvaltiossa ja komissiossa täytyy tulevaisuuden toimenpiteitä miettiä, että ennen kuin tehdään, ennen kuin päätetään mitään tietojen vaihdosta, niin täytyy olla samanlaiset standardit DNAssa ja ö, myöskin sormenjäljissä. virheastetta lisätään sillä, että vaihdetaan näitä tietoja, joita on eri tavalla kerätty, ja silloin tullaan siihen tilanteeseen, että aikomus on hyvä, mutta tulokset huonoja. Mitä tulee tähän aikatauluun, niin meidän ei pitää antaa painostaa itseämme. Tietysti tämä täytyy tehdä nopeasti, mutta viimeaikaisten kokemuksien mukaan äh, on tullut on tullut selville se, että tässä täytyy keskittyä mieluummin laatuun kuin nopeuteen. Se on selvä. Ja, Dank. Ich möchte zunächst das, was ausgeführt haben, ausdrücklich Haluaisin tukea tätä, mitä tässä on aiemmin puhuttu. Herra Kirkhopin kanssa oli keskustelu eilen. Näistä kohdista keskusteltiin ja olemmekin todella sopusoinnussa siitä, että se mitä neuvosto ja komissio tässä ehdottavat on järkevää. Käytännössä kaksi eri kohtahan tässä on ensinnäkin se, että data, jota vaihdetaan, niin ne eivät ole varmistettuja. Eli pitäisi pystyä luottamaan siihen, että data äh, on korkeatasoista, mutta kuitenkin on myös se, että viranomaiset eri jäsenvaltioissa luopuvat nä- tällaisten tietojen vaihdosta, koska he tietävät, että he eivät voi luottaa siihen, että nämä vastaavat hyvää standardia nämä datat, että niitä voidaan menettelyissä verrata keskenään. Ja molempia asiantiloja emme voi suvaita. Se, mitä komissioneuvosto ehdottaa, on varmaankin avuksi ja oikeusvarmuutta lisää sekä yksittäisten jäsenvaltioiden sisällä ja tietysti myös liittyen viranomaisten väliseen yhteistyöhön eri jäsenvaltioista. Siinä olen myös samaa mieltä edellisten puhujien kanssa, että mitä tähän tietoturvallisuuteen tulee, niin siitä täytyy vielä keskustella laajemmin. Mutta tällainen formaalinen ongelma vielä. Kirkhope viittasi siihen, että aikataulun vuoksi häneltä ei ole vielä mietintöä ollenkaan. Se tarkoittaa sitä, että Tarkistuksiakaan ei voida käsitellä tällaisen olemassa olevan mietinnön pohjalta, ja sen vuoksi pitäisi selvittää se, että voisiko tätä määräaikaa tarkistuksille pidentää. Thank you. Mr. Bonds. Kiitoksia. Mr. Bond. Niin puheenjohtaja, pyysin puheenvuoroa siitä syystä, että en ole komission ja neuvosten kanssa samoilla linjoilla. Minun mielestäni rikosteknisten laboratorion akretointi pitäisi kokonaan poistaa siitä syystä, että ei, se ei merkitse mitään, että meidän rikostekniset laboratoriomme ovat akkreditoituja. Kysymys ei ole suinkaan rikosteknisen työn laadusta ja sen parantamisesta. Ihmisiä pitää kouluttaa, se on, sen pitää olla samankaltaista. Mutta tämä asia kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan. Ja haluaisin sanoa, että jos tässä nyt pyritään etsimään uutta rikosoikeuslainsäädäntöä koko Euroopalle, niin silloin tässä on kysymys jostain ihan muusta. Mutta minä olen sitä mieltä, että tällainen akkreditointi pitää poistaa, koska tässä muuten siirrytään vain yhdestä toimivallasta toiseen toimivaltaan, eli tämä, tällainen suunnitelma pitää ylipäätään lakkauttaa. Señor Romeva. Kiitoksia, edustaja Romeva. Muy rápidamente, en primer... Ihan ensiksi ihan haluan kertoa, en minä eilen voinut olla tässä kokouksessa. Minä kuitenkin seuraan suurella mielenkiinnolla varjoesittelijänä ryhmästä, niin ihan nopeasti ensinnäkin haluan todeta, että todellakin jos me haluamme siirtää tietoja, niiden täytyy olla harmonisoituja. Sehän on tietysti tämä tietojen keruumenottelu. Minä olen ihan samaa mieltä tämän asian tärkeellisyyden ja kirjallisuuden kanssa, että ei panna hevosia ennen kuin rattaat ovat kunnossa, hevosia valjaisi ennen kuin rattaat ovat kunnossa. Toinen on se seikka, että meillä pitäisi olla enemmän kuin yksi virasto. Meillähän on äh, valtioita, maita, jossa on keskitetty virasto, joilla on toimivaltuuksia, joilla, joilla on samat toimivaltuudet kuin näillä autonomisilla alueilla minun maassani. Täytyy myös ajatella toimivaltuuksia sillä tavalla, että otamme huomioon, että instituutiot tunnustavat nämä toimivaltuudet eri tasoilla. Meidän täytyy tietää, mikä on kokonaisvaltainen tilanne Euroopassa – mutta on myös mahdollisuus vertailla näitä näkemyksiä. Mutta haluan kysyä, kun puhutaan näistä eroista julkisen ja yksityisen välillä, onko niitä säädelty, normalisoitu, standardisoitu, mitkä ovat näkymät, perspektiivit tässä? Ja sitten minä haluaisin vähän enemmän konkretiaa aikataulun suhteen, mikä on meidän aikataulumme, jotta voimme laatia tämän mietinnön. Now, unless... Kiitoksia. No nyt jollei Ruotsin puheenjohtajavaltion edustaja tai komissio halua käyttää puheenvuoroa, niin palaamme tässä Kirkhopein, joka voi sitten tehdä yhteenvedon. Komissio, Ruotsi, onko mitään Kirkhope siinä tapauksessa? Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä oli lyhyt, mutta oikein mielenkiintoinen keskustelu. Haluan vain tässä muutama rauhoitella siitä, mitä sanottiin. Ensinnäkin kansallinen suvereniteetti. Meillähän on valtava määrä rikosteknisiä laboratorioita, jotka toimivat ihan eh, itsenäisesti. Ja kaikki, jotka arvostamme eh, tällaisia tällaista kansallista suverenituutta, suverenituutta, niin ei siihen tässä puututa. Ja tämän tyyppisessä tapauksessa meillä täytyy kuitenkin olla perusstandardit. Kuitenkin täytyy ottaa huomioon se, että kysymys ei ole mistään täydellisestä lopputuloksesta, sillä vaikka nämä normit tulisivatkin käyttöön, niin saattaa olla, että lisätulkintoja täytyy tehdä. Ja vaihteluita kyllä syntyy sen suhteen, miten vastavuoron tunnustaminen saattaa toimia, miten yksittäiset jäsenvaltiot voivat arvioida itse standardia sitten, kun se on käytössä. Eli ei tästä nyt mitään yleisuniversaalia lopputulosta tule. Ja asia täytyy tarkastella sitten myöhemmin, kun tietoja vaihdetaan, kun katsotaan, mitä kriteereitä tuossa tiedonvaihdossa täytyy olla, mitkä ovat ne pohdinnut, joita täytyy suorittaa, kun tietoa vaihdetaan, mutta se tulee sitten paljon myöhemmin. Minun mielestäni puheenjohtaja, tässä ytimenä on se, että pyritään saamaan jonkunnäköisiä perussääntöjä, perusnormeja käyttöön. Meillä on upeita laboratorioita eri maissa Euroopassa, muutama aivan erinomainen, hyvin pienissä maissa, jotka itse asiassa ovat asettaneet tämän ihan prioriteetiksi. Suurissa maissa standardit aina yleensä ovat korkealla, mutta eivät aina kuitenkaan. Meillä täytyy siis olla jokunlainen perustandardi käytössä ja sen jälkeen voidaan ryhtyä katsoa sitten, miten tietoa voidaan käyttää, millä tavalla tietoa voidaan vaihtaa. Edustaja Alvaron kommentti oli oikein mm, mielenkiintoinen. Hän on erittäin äh, asiantunteva, varsinkin DNA-kysymyksissä. Olen aivan samaa mieltä sinne mitä hän juuri totesi. Kysymys on monimutkaisesta alasta. Emme me sitä suinkaan kiistä. Ja ISO-standardi, jota mm, tässä, jonka mainitsin, ei se missään tapauksessa ole mikään lopullinen ratkaisu, vaan lähtökohta. Olen kiitollinen hänen asiantuntevuudesta. Olen kiitollinen myös niille, jotka osallistuvat eilen ja jotka eivät päässeet esittämään ekstra kommentteja, lisäkommentteja. Aikataulusta haluaisin puheenjohtaja kuulla teiltä jotain. Kaikki ovat siitä valitelleet. No nyt on varmaan riittävästi valitettu koska monet meistä on sitä, ovat sitä mieltä, että tämä on täysin asia, jota emme voi hyväksyä. Me olemme käytettävissänne, sen voi vakuuttaa, mutta ennen kuin asia viedään päätökseen, niin olisi kyllä aika onnetonta, jos koko mietintöä ei saataisi loppuun vietyä. Tarkistukset ovat kuitenkin tulossa itse aloitteesta eikä pelkästään tätä Kirkopin mietintöä. Toivottavasti kuitenkin tämän päivänä keskustelu saa aikaiseksi enemmän innostusta niiden parissa, jotka ovat äh, tarkistuksia harkinneet esittävänsä. Yleisluontoinen lähtökohta se, että nämä standardit saadaan käyttöön, toivottavasti se ei kuitenkaan tästä äh, muutu. Joten puheenjohtaja, haluaisin kuulla teiltä aikataulusta ja olen kiitollinen siis kaikille niille, jotka ottivat osaa keskusteluun. Puheenjohtaja. Kiitoksia edustaja Kirkhope. No näin sitten voimme jatkaa tätä menettelyä. Eli kerromme, että mietintöluonnoksen esittely on 4. tai 11. tulevassa LIBE-valiokunnan kokouksessa. Tarkistusten esittämisen määräaika on 23.11. Äänestys LIBE-valiokunnassa 16.11. ja täysistunnossa marraskuussa. Tämä tarkka päivämäärä ei ole vielä tiedossa. Näin voimme siis jatkaa tätä menettelyä. Kiitoksia edustaja Kirkhope. Ja sitten siirrytään kohtiin 3, 4, 5 ja 6. Nämä kohdat liittyvät Europoliin. Eli yhteiskeskustelu kaikista näistä neljästä kohdasta. Europol-tietokannoista. Muistutan siitä, että Europolin päätös tulee voimaan ensimmäinen 2010 ja alkuperäinen Europol-yleissopimus on silloin ehdottomasti päättynyt. Siitä syystä nämä ehdotukset, joita meillä on, ovat täydentäviä tai täytäntöönpanotoimia – jotta Europol voi työskennellä uudessa juridisessa puitteistossa. Lisäksi pitäisi muistaa, että Lissabonin sopimuksen voimaantulo muuttaa juridista puitteistoa, puitteistoa myös Europolin osalta. Eli Libe-valiokunnan pitäisi tämä pitää mielessä ja varsinkin edellisen esittelijän Dias de Meran se, että kun Euroopan päätös hyväksyttiin Euroopan parlamentissa, niin uusien tarkistusten täytyy nyt sitten täyttää uuden juridisen puitteiston asettamat vaatimukset – ja kun tarkastellaan erityisesti siis valvontaa, jota EPllä on, Euroopan parlamentilla on ja kansallisilla parlamenteilla. Näin annamme puheenvuoron näin alkuun Ruotsin puheenjohtajavaltiolle, jotta se voi selvittää strategiansa tässä suhteessa. Sen jälkeen puheenvuoron saa komissio. Ja näin, näiden jälkeen saavat puheenvuoron ne jäsenet, jotka haluavat ottaa kantaa tähän kysymykseen. Muistutan kuitenkin siitä, että kohta kolme, joka koskee Euroopan suhteita kumppaneihin mukaan luettuna henkilötietojen ja turvaluokiteltujen tietojen vaihto. Siinä esittelijänä on ollut Sofia Innetfeldt. Kohta neljä. Euroopan tietojen luottamuksellisuutta koskevat säännöt. Esittelijänä Kirkhope. Kohta viisi. Europolin analyysitietokantoja koskevat täytäntöönpanosäännöt esittelijänä Dias de Mera ja luettelo kolmansista valtioista ja organisaatioista, joiden kanssa Europol tekee sopimuksia. Jan Philip Albrecht esittelijänä. Ensin nyt siis Ruotsin alustus. Edustaja I can make all my other points afterwards, but I would like to... Haluaisin alkuun pyytää neuvostoa ainakin nostuksensa sanomaan jotain näistä hyvin tiukista aikatauluista, koska mielestäni se, tämä ongelma on meillä kaikilla. Parlamentti on aina valmis kantamaan vastuunsa ja tekemään nopeaa työtä. Näin on aina tehty, monissa tapauksissakin. Mutta jos puhutaan näinkin tärkeistä asioista, niin mielestäni ei voida hyväksyä, että neuvosto pakottaa näin tiukat aikataulut ja haluaisin kuulla, miksi neuvosto ei halu, haluaisi antaa meille enempää aikaa ja voisiko neuvosto antaa, antaa meille sitä aikaa enemmän ja ehkä siirtää tästä tätä joulukuulle. These comments, please. Niin, olkaa hyvä, Ruotsin edustaja. No, ja vielä tacka Niin, kiitoksia. Haluan kiittää puheenjohtajaa ja kiittää parlamenttia. Viimeisin kysymys, joka koskee tätä tiukkaa aikataulua, niin äh, neuvoston puolelta minulla ei ole tähän äh, selkkää käsitystä. Itse edustan Europolin äh, hallitusta ja ne asiakirjat, joita siellä käsitellään, ne siirretään sitten neuvoston käsiteltäviksi jotta ne siellä muodollisesti hyväksyttäisiin. Ehkäpä neuvosto voisi tässä suhteessa tarjota apuaan. Mutta sitten yleisluontoisempi katsaus Ruotsin puheenjohtajavaltion puolelta ja myös tähän aikataulukysymykseen, niin aivan oikein, kuten puheenjohtaja totesi, neuvoston päätöksen tarkoituksena on korvata Europol yleissopimus ensimmäinen ensimmäistä 2010 alkaen ja ne asiakirjat ehdotukset, joita meillä on esillä tänä päivänä, niin jotkut näistä soveltamissäännöksistä, joita vaaditaan neuvoston päätökseen, niin ne täytyisi kyetä toimimaan. Olemme jo pitkään siitä lähtien, kun ryhtyimme keskustelemaan juridista puitteistosta Euroopan päätökseen, niin olemme keskustelleet yleissopimuksesta, siihen tehtävistä muutoksista, jotka ovat hyvin paljon aikaa vieviä, koska jokainen näistä muutoksista täytyy tehdä myös jäsenvaltiosta. Ja kuten varmasti tiedätte, meillä on kolme pöytäkirjaa, joilla europol yleissopimusta on aiemmin muutettu, ja siihen kului monta vuotta. Se on niin kuin taustana sille, että meillä nyt on tämä neuvoston päätös. Jäsenvaltiot yhdessä Europolin kanssa ovat työskennelleet kovasti pysyäkseen aikataulussa. Ja olemme sitä mieltä, että on tärkeää tehdä näin, jotta Europol voisi toimia tässä uudessa oikeudellisessa puitteistossa. Ja kuten myös on todettu, niin luonnollisestikin Lissabonin sopimuksen kautta sitten meille syntyy uusi juridinen puitteisto myös siis Europolille. Koska Lissabon kuitenkaan ei vielä ole voimassa, niin omassa suunnittelussa me olemme arvioineet, että on vaikea ottaa sitä huomioon. Neuvoston päätös Europolista, sitten kun se tulee voimaan ensi vuoden alusta, niin tulevia muutoksia luonnollisestikin tehdään ja otetaan niissä otetaan huomioon Lissabonin sopimuksen aiheuttamat muutokset, yhteispäätösmenettely yhdessä Euroopan parlamentin kanssa ja kansallisten parlamenttien näkemykset. En tiedä, onko tämä nyt riittävä alustus vai haluatteko, että kommentoin yksittäisiä ehdotuksia yksityiskohtaisesti? I guess that'll be it by now. Tämän verran varmaan nyt, nyt. Siirrymme komission puoleen. Rova Vici. Thank you very much, Mr. Chairman. Good morning. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää huomenta kaikille. Kuten puheenjohtaja mainitsitte, niin odotamme, että toimijoiden välissä yhteistyössä siirrytään uuteen aikaan, jonka kautta saamme demokraattisia näkemyksiä asioista, jotka ovat perustavanlaatuisen tärkeitä kansalaisille. Komissio aikoo harkita näitä asioita hyvin tarkasti tämän talon kanssa ja neuvoston kanssa. Tärkeä askel eteenpäin on otettu siinä, kun huhtikuussa hyväksyttiin neuvoston päätös Europolin perustamisesta. On tärkeää muistaa, että uusi regiimi Europolissa tarjoaa parlamentille paljon valvontaa tämän organisaation toiminnan budjettimenettelyn ansiosta, joka koskee Europolia uutena virastona. Kiitoksia. Thank you. Now, in order... Kiitos teille jotta voitaisiin valaista keskustelua. Olisi viisasta kuulla esittelijöitä kerrallaan. Kohta kolme ensinnäkin Euroopan suhteita kumppaneihin koskevat täytäntöönpansa nyt Rova Sofia Infeld, jos voisitte pitää puheenvuoron. First, uh... Kiitoksia puheenjohtaja, niin palaan ensin tuohon aikataulukysymykseen. Olen kiitollinen neuvoston lausunnosta. Ymmärrän, että henkilökohtaisesti ette ole ollut mukana näitä päivämääriä valitsemassa. Mutta täytyy kyllä todeta, että jos te nyt toteatte, että viivästys johtuu pitkästä ratifiointiprosessista jäsenvaltioissa ja se on johtanut erittäin lyhyisiin aikatauluihin Euroopan parlamentissa, niin kyllä neuvostolla silloin ovat prioriteetit vähän solmussa. Koko tämä jäsenvaltioiden ratifiointiprosessi on laajempi kysymys, jota täytyy käsitellä toisessa asiayhteydessä. No sitten kun tarkastellaan itse tätä esillä olevaa ehdotusta, niin siinä on monia asioita, joihin olen kiinnittänyt huomioni ja haluaisin saada vastauksen neuvostolta ja komissiolta niihin. Ensinnä kun puhutaan näistä juridisista turvalausekkeista ja tietosuojanäkökulmista, niin minusta vaikuttaa siltä, että aivan kuten monissa muissakin asioissa, joista parlamentissa on keskusteltu, niin tässä on aivan liian paljon porsaanreikiä, epämääräisiä määritelmiä, mitään selkeää soveltamisalan rajoitusta ei ole, liian paljon on poikkeuksia. Ja koko ehdotuksen tavoitteenahan on tiedonvaihdon helpottaminen. Sehän tässä nyt täytyy olla päämääränä. Joskus ajatellaan, että kun puhutaan tietosuojasta, niin vastustetaan sitä, että vaihdetaan tietoa. Päinvastoinhan asia juuri on. Me itse asiassa olemme tiedonvaihdon kannalla niin, että siinä on taustalla riittävät tietosuojasäännökset. Ja mielestäni nämä ehdotukset eivät mitenkään taaskaan vastaa minimivaatimuksiin. Muutama esimerkki näistä. On otettu muutamaa poikkeusta säännöksiin ilman kuitenkaan mitään selkeitä kriteereitä, joilla perustellaan näitä poikkeuksia. Minusta vaikkapa määritelmässä sanotaan, että jos ehdottoman tarpeellista tai jos ehdottoman välttämätöntä, minusta se ei ole mikään selkeä kriteeri ihan nyt vai suoraan sanottuna. Tai määritelmä kuten toimivaltainen viranomainen. Mitkä toimivaltaiset viranomaiset? Tämä tuo ihan tarkkaan määritellä, mistä elimistä puhutaan. Näiden asioiden pitäisi olla ihan kristallinkirkkaita ja haluaisin ehdottomasti kuulla myös yhteisen valvontaa elimen näkemyksen. Ja vaikuttaa siltä, että kysymys ei ole pelkästään tietojen siirrosta, vaan siitä, että siirretään myös luottamuksellisia asiakirjoja. Ja kun luen tätä ehdotusta, niin vaikuttaa siltä, että luottamuksellisten asiakirjojen siirtosäännöt ovat paljon tiukemmat kuin henkilötietojen siirtovaatimukset. Eli hallitusten intressit ovat paremmin suojeltuja kuin kansalaisten. No kyllä tässä nyt on aika monen epätasapainotila kyseessä. Ja lopuksi puheenjohtaja sopii, niin kommentti vielä, joka nyt ei ihan suoraan liity tähän. Mutta tässä on kappale, jossa todetaan, että tieto, joka on selkeästi saatu kolmansilta valtioilta, kun kysymys on ilmeisestä ihmisoikeusrikkomuksesta, sitä ei tulisi prosessoida. No, tämä periaate on ehdottoman hyvä, sillä aiemmin kun taisteltiin terrorismia vastaan, niin tuota periaatetta ei aina kunnioitettu yhä edelleen odottelemme selityksiä CIAn toiminnasta Euroopasta ja siitä tiedosta, jota eurooppalaisetkin yksiköt ovat hyödyntäneet. Lopuksi uskon, että kaikille neljälle esittelijälle ja varjoisetelle olisi hyväksi kokoontua Strasbourgissa, jotta voimme katsoa, miten pääsemme eteenpäin tässä paketissa ja miten voimme nopeasti työskennellä mutta edelleen haluaisin pyytää neuvostolta sitä, että se pohtisi määräaikojen lykkäämistä joulukuuhun. Se merkitsi sitä, että neuvostonkin täytyy työskennellä nopeasti. Ja näinhän mekin teemme, mutta kansalaisten intressissä ehkäpä neuvostokin haluaisi tässä hieman ponnistella. Confidentiality of Europol information. Europolin tietojen luottamuksellisuus. Herra Kirkhope jälleen. Voin hyvin lyhyesti puhua. Olen samaa mieltä paljon sen kanssa, mitä Sofi sanoi. Isoa tietysti ei voi olla luottamuksellisuuden kohdalta, turvallisuuspalveluiden kohdalta ja niin edelleen. Sen vuoksi viimeinen keskustelu, joka laboratoriosta oli, niin se oli oikein hyvä. Ja aika objektiivinen. Tässä subjektiivisuus tulee ihan heti esille. Sanon teille, että yleisesti ottaen. Tärkeää talouttamuksellisuudesta on sääntöjä eurooppalaisessa tietysti, mutta jotkut sanamuodot ovat aika hämäriä. Lievästi sanottuna. Artikla 4 uuden turvallisuuskomitean perustamisesta. Kenelle se sitten vastaa? Siitä täytyy tietää enemmän, suoraan sanottuna. Turvallisuushenkilökunta Europolin sisällä artikla 10 prosessoitu tieto on tärkeä. No hyvä, kun minä ostan vakuutuksen, niin minä voin tällaisen su- perussuojatason tai parannetun suojatason välillä voin valita. Sitten on tämä tietojen luokittelu. Jäsenvaltiot antavat tiedot ja heidän pitäisi olla vastuussa sen luokittelemisesta. Sen tiedon hyvää, mutta tuleeko tähän mitään muita harkintoja? No, ovatkohan kaikki jäsenvaltiot näistä kaikista turvalausekkeistakaan tyytyväisiä? Täytyy muistaa, että Europolilla on strategisia kumppaneita. Missä määrin sitten strategiset kumppanit, joihin kuuluu maita, kuten Kolumbia, Venäjä, Turkki? Neuvottelut ovat käynnissä Albanian, Bosnian, Herzegovinan, Moldovan, Serbian, Montenegron ja Ukrainan kanssa. Ovatko nämä strategiset kumppanit osana tässä. En ole varma siitä tässä vaiheessa, onko se turvallinen lähestymistapa. En yritä olla tässä hankala ja olen iloinen, että tässä päässään eteenpäin luottamuksellisissa asioissa, mutta täytyy sanoa teille, että tällä hetkellä pidätetään hyvin epämääräisenä prosessina. Enemmän varmuutta haluaisin ja jännityksellä odotan Sofiin ja muiden tapaamista Strasbourgissa, että voimme yksityiskohdista keskustella. Thank you. Now Kiitoksia. Nyt sitten Euroopan analyysitietokantoja koskeva asia. Eh, herra Consuegra. Kiitos paljon puheenjohtaja. Ensinnäkin yleisluontoisia arviointeja tai luonnosteluja. Te varmasti tiedätte, te jotka olette täällä läsnä, olitte myös edellisellä lainsäädäntökäydellä läsnä minä olin esittelijänä sille mietinnölle, joka astuu voimaan ensi vuoden tammikuusta. Ja minä en kyllä ole yhtään tyytyväinen, en ole yhtään tyytyväinen siihen vastaukseen, jonka sain neuvostolta. Ja siis neuvoston antama vastaus parlamentin ehdotukseen. Me haluaisimme enemmän parlamenttia, enemmän parlamentarismia. Ja mitä me saimme Vastaukseksi siinä oli vähemmän parlamentaarista valvontaa, vähemmän parlamentin läsnäoloa. Olen kyllä samaa mieltä komission kanssa, kun sanotaan, että meillä on jo riittävä parlamentaarinen valvonta budjettiasioissa, mutta meillähän on se jo, mutta meillä on enemmän kapasiteettia yhteispäätösmenettelyn puitteissa ja voisimme laajentaa reviiriämme. Mitä me haluamme? Me haluamme nyt, muistutan teille, me haluamme, että parlamentti voisi vaikuttaa siihen, että meillä olisi johtaja johtajan nimitysvaltuudet jossain mielessä, että olisimme elämän tekijöinä, osallistuvina toimijoina. Meillä on artikla 48, jossa sanotaan kirjaimellisesti seuraavaan. Siinä sanotaan neuvoston puheenjohtaja ja hallintoneuvoston puheenjohtaja ja johtaja tulevat parlamentin eteen, kun parlamentti on näin pyytänyt käsittelemään Europoliin liittyviä kysymyksiä. Heidän täytyy, ja näiden täytyy ottaa huomioon myös luottamuksellisuus, hienotunteisuus ja vaitiolovelvollisuus. Sen enempää en tästä sano, mutta, mutta mitä nyt tapahtuu kansallisissa parlamenteissa valtioiden turvallisuuselimet ovat siellä edustettuina kuultavina täysin vapaasti. Minä sanon tässä samoin ja yhdyn tässä Timothyin. Mm, meillä on kiire, meillä on aikataulu. Miksi me voi nähdä tätä Europol-pakettia täsmällisemmin, rauhallisemmin? Koska tämä on todella tärkeä paketti. Se vaatii enemmän aikaa huomiota ja paneutumista. Tässä on kyse ennen kaikkea siitä, että teemme päätöksiä nyt, jotta emme tee päätöksiä sitten, kun Lissabonin sopimus on jo astunut voimaan. Meidän pitää ennakoida. Minä puolustan sitä kokousta. Se on hyvä idea. Meidän neljän yhteinen kokous, e, esittelijät ja varjoesittelijät Europol-paketista, me voisimme tällä tavalla päästä hyvään konsensuspäätökseen Libe-valiokunnan siivittämänä ja silloin koko parlamentti voisi paneutua tähän rauhallisesti. Minua ei tyydytä myöskään neuvoston selitykset, ne ovat hyvin epämääräisiä, enkä ole myöskään tyytyväinen siihen, mitä komissio antoi selityksinä, kun puhuttiin, kuinka Euroopan parlamentin valvonta on tärkeää Europolin valvonnassa. Minä en ole ollenkaan tyytyväinen sanon sen vielä kerran. No sitten vielä viit, puhun tästä omasta alustuksestani. En halua teitä tässä nyt rasittaa sen enempää väsyttää. Minulla olisi paljonkin sanottavaa, mutta joka tapauksessa mm, mielestäni on äärimmäisen tärkeää tajuta artikla 14 päätöksestä, jossa annetaan valtuudet ja kehittää eteenpäin tätä kuulemismenettelyä ja yhteispäätösmenettelyä on myös tärkeintä huomiota artikla 59 ja sen kohta 1 alakohta B, jossa puhutaan siitä, kuinka pitää Europolin analyysitietokantoja koskevia täytäntöönpanosääntöjä soveltaa. Se soveltuvuuskohta on erittäin tärkeä. Mutta jos puhutaan ö, tie, analyysitietokannoista, niistä, niiden tyypeistä, kolmansien osapuolien osallistumisesta, myöskin mikä on meidän tekninen valmius luokitteluun. Tämä on erittäin teknistä. Siis, mutta kuitenkaan tämän alustuksen mietinnön teknisyys ei ole sen oleellinen asia, vaan sisältö, vaan kun puhumme tietokantojen siirrosta ja myöskin analyysi, tietokantojen analysoinnista – Meillä täytyy olla hyvät tietokannat, meidän täytyy luoda hyvä tietokanta, meidän täytyy pystyä käyttämään sen sisältämiä tietoja jos jokin jäsenvaltio pyytää sitä, sille pitää taata pääsy. Meidän täytyy pystyä myös säilyttämään hyvin nämä tiedot. Meidän täytyy tajuta, että tietokannat ovat hyvin eriäviä, erilaisia jäsenmaista toiseen. Meillä täytyy olla hyvä teknisyys käsitellä näitä tietoja. Eli tämä me emme saa esittää tätä mitenkään kiireellisesti. Meidän täytyy tajuta tämän päätöksen sisällön merkitys Europol-viraston kannalta. Ja meidän täytyy siis tajuta, että tässä käsitellään myös henkilötietoja. Ja tai tavoitteenahan on todella tutkia näitä tietoja. Kiitos paljon puheenjohtaja. Gracias, señor Now, finally, on the list of... Nyt sitten kolmansista valtioista. Herra Albrecht. Kiitoksia puheenjohtaja. Kuten muutkin esittelijät, näen tässä perus neuvoston toiminnassa, Europolin kohdalla, Europolin sopimuksessa. En näe tätä välttämättömyyttä, että näin nopeasti siitä pitäisi päättää, niin kuin on aiottu. En näe myöskään tarvetta, että juuri ennen Lissabonin sopimuksen voimaan tulee se tehdään. Parlamentin mukaan hän oli siinä aina yhteydessä puheena ja uskon, että sen jälkeen kun Lissabonin sopimus tulee voimaan, niin juuri Euroopan sopimuksen muutoksissa parlamenttihan olisi yhteispäätösmenettelyssä ja nyt hyvin nopeassa menettelyssä saada nämä muutokset läpi ilman, että sille on pakottavaa tarketta, niin pidän sitä aika huonona asiana. Ja juuri tässä kohdassa, jossa minä olen esittelijänä, eli kysymys, että mille kolmansille valtioille tietoja Euroopan voidaan antaa, niin olisi mielestäni tarpeeksi muuta keskustelun aihetta, että millä ehdoilla yleensä tietoja voidaan antaa Euroopasta ulos SWIFT on esimerkki, jossa minun mielestäni neuvoston ja komission toimintaan ei ole kovin korkealla ja sen vuoksi varjoesittelijöinä ja esittelijänä tässä valiokunnassa juuri tässä arkaluontoisessa Europolin asiassa ja kysymyksessä, että miten paljon aikaa tästä on keskustella, niin pitäisi yhdessä miettiä, että hyväksymmekö tämän neuvostomenettelytavan vai ehkäpä yhdessä Meidän pitäisi panostaa siihen, että saadaan käsittelyä lykättyä joulukuulle. Tämä olisi pyyntöni, koska en näe tätä tarvetta tällaiselle kiireelle. Thank you. Now we can all see... Kiitoksia. Nyt voimme kaikki nähdä, että kaikki esittelijät ovat selkeästi sanoneet asiansa. Haluaako joku esittää kysymyksiä? Kukaan jäsenistä? Take a note.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 ja kuulin kommentteja, niin aika paljon asioita nyt noussut mieleen, niin tässä tulee sellaisia periaatteellisia kysymyksiä. Kun olen ollut viisi vuotta tässä valiokunnassa, niin kuin monet muutkin kollegat, tuntuu siltä, että täm, tätä on jo käsitelty tuhansia kertoja aikaisemmin. Ei ole ensimmäinen kerta, kun me törmäämme tämmöiseen vauhtisokeuteen. Miksi meillä on aina näin kiire? Miksi meillä on aina näin kiire toteuttaa? Jokainenhan tietää, mikä on Lissabonin sopimus. Onko meillä jotain erikoismenetelmiä käytettävissä, joiden avulla pääsisimme etenemään nopeammin? En minä halua hankaloittaa parlamentin työtä, mutta kuitenkin tämmöinen vaikutelma syntyy jälleen kerran no ei se ollut minun kännykkä, joka tässä pirisi. Mutta kysymys kuitenkin täällä herää ja nousee aina uudestaan, kun puhumme öö, öö, oikeusasiamiehen lausunnosta, kun puhutaan tietokannoista. Meidän täytyy kuulla myös muiden mielipiteitä, lausuntoja, mieliantoja. Emme voi tätä painaa näin vauhdilla eteenpäin ja olla tiedottamatta tai kuulematta muita. Meidän täytyy keskustella periaatteelliselta pohjalta, kun puhutaan kaikista toimenpiteistä, joita komissio on meille esitellyt. Meidän täytyy kuitenkin pohtia, herra Koelho on puhunut täällä jo tietokannoista, tietotekniikatietokannoista, mutta yhtäkkiä puhumme uudesta mietinnöstä, jossa Europolinkin täytyisi käsitellä samasta asiasta, jossa puhutaan kollega Koelhon mietinnön yhteydessä. Eli Europolin pitäisi päästä myös tähän tietokantaan, näinkö? Mitä neuvosto ja komissio ovat tehneet? Ne esittelevät asian eri kysymykset Europolin kannalta, mutta meillä pitäisi olla paljon yhteneväinen, yhteneväisempi lähe, lähestymistapa, joka olisi meille hyödyllisempi kuin että sen sijaan, että esitetään asiat vähän pilkottuina, vaikuttaa siltä, että parlamenttiin ei luoteta, jos asiat esitetään tässä muodossa. Meillä on Euro- DAC, meidän täytyy ajatella Europolin rakennetta, ja on sanottu, että Eurooppa Europol ei ikinä pääsisi Eurodakin tiedostoihin. Mutta emme me myöskään halua luopua tästä lupauksesta. Me haluamme pitää kiinni siitä. Olisi kai ehkä yksinkertaisempaa mutta tässäkin on jo eletty tämä monta kertaa, eletty ja nähty ja koettu. Miksi emme voisi keskustella järkevästi parlamentin kanssa. Sofi sanoi, että emme me vastusta mitään tietoja, tietokantoja, mutta me vastustamme sitä tapaa, jolla asiaa käsitellään tällä hetkellä ja sitä tapaa, miten parlamenttiin suhtaudutaan. Jokaisella puheenjohtajakaudella halutaan saada hienoja hankkeita läpi joka kerta, mutta komissio myös toivoisi, että nämä aloitteet etenisivät, mutta ei meitä ole valittu tänne sen takia, että me vain juomme kahvia ja pyörittelemme peukaloita. Me myös haluamme asioiden etenevän hyvässä vauhdissa ja hyvään suuntaan. Ja mitä tulee tähän akreditointiin, Meillä on myös rikosteknisten laboratorion akkreditointi. Meillä on myös paljon sanottavaa lainsäädännöllisesti. Se vie aikaa. Emme voi vain soveltaa joitakin päätöksiä pikavauhtio, koska tällä tavoinhan tehdään virheitä ja toiminta jää puutteelliksi. Tämä ei vain ole yksinkertaisesti korrekti tapa toimia ja tehdä töitä. Minä vetoan teihin varmasti kaikki mietinnän laatijat tukevat minua, haluavat lisää aikaa. Meillä pitää olla enemmän aikaa. Me tiedämme, että kuuleminen on, kuulemisaika on kolme kuukautta, mutta kyllähän neuvostokin voisi olla joustavampia tajuta, että jos me haluamme lisää aikaa, niin se antaisi meille lisää aikaa. Mm, tämä on ehkä lojaalin yhteistyömenettelyn mukaista artiklan 10 mukaista toimintaa en minä haluaisi aina täällä jankuttaa samoista asioista. Mehän toimimme lojaalisti yhteistyössä, mutta se on ollut yhdensuuntaista. Järkevä työ voidaan tehdä, jos meillä on keskinäistä vuorovaikutusta toimielinten välillä. Ei ole vain ainakin, että kritisoimme neuvostoa ja komissiota, mutta kyllä se joskus alkaa rasittaa ottaa voimille. Thank you, Mr. Chairman. Um, our, uh, for our... Kiitoksia, puheenjohtaja meidän ryhmämme kaksi varjoesittelyä päässyt tänään paikalle, mutta ovat tietysti läheisessä yhteistyössä esittelyiden kanssa. Haluan esittää monia kommentteja ryhmäni suulla. Kun totesit, että esittelijät ovat töksäytelleet näitä asioita, niin kyllä siihen on omat syynsä. Ja Alexander, ajattelin tässä sanoa juuri, että on, tulee tällainen déjà vu-tunne. No, hän sen jo kolmesti sanoikin. Se, että Europolin sisältö on nimenomaan tietojen vaihto että se ei ole täytäntöönpaneva järjestö, on tärkeää ymmärtää. On tärkeää, että sen suhteet kumppaneihin ovat hyviä. Ei pelkästään varmistaa se, niin kuin Sofi sanoi, että saamme varmistettua nämä suhteet, vaan että voimme varmistaa myös sen, että tieto on luotettava niin, että rikollisuutta voidaan torjua yli rajojen. Jos näin on, niin olemme tähän pyrkineet usean otteeseen. Diasti Meran ja muiden kanssa olen työskennellyt läheisessä yhteistyössä näiden asioiden parissa useaan otteeseen. Parlamentin valvontavalta nimittäin on erityisen tärkeä, samoin kuin tietosuoja näissä kysymyksissä. Jos näin on, niin silloin meidän täytyy saada tiukat määritelmät aikaiseksi, kuten Sophie mainitsi. Silloin täytyy määritellä se, mikä on toimivaltainen viranomainen ja niin edelleen. Edustaja Dias, en halunnut nyt antaa mitään yksityiskohtaista analyysiä tietokannoista, mutta kyllä tässä ongelma löytyy näistä yksityiskohdista nimenomaisesti. Sillä meillä täytyy olla luotettavaa tietoa rikoista toiminnasta. Sen täytyy olla tarkkaa tietoa. Siitähän Euroopan toiminnassa on kysymys. Joten meidän näkemyksemme on se, että meidän tulee ehdottomasti hyväksyä tämä aivan kuten esittelijät totesivat ja olemme esittelijöiden kanssa lähessä yhteistyössä varmistaaksemme sen, että yksityiskohdat on tiukasti määritelty, että parlamentin valvontavalta on olemassa. Se on tämä paketin sisältö. Parlamenttia tulisi kunnioittaa ja meillä tulisi olla riittävästi aikaa tähän työhön. Thank you, Mrs. Papadopoulos. Kiitoksia sitten Rova Papadopoulos. Mike, the mic, please. Not... Mikrofoni, olkaa hyvä. Κύριε Πρόεδρε, και εγώ θα μιλήσω στο ίδιο. Puheenjohtaja, minä myös haluaisin käyttää puheenvuoron. Kaikki kollegojen kommentit ovat hyvin sattuvia ja osuvia. Ja olen ihan samaa mieltä, kun he ovat huolissaan tästä aikataulutuksesta aiheethan ovat ihan keskeisiä, jos me haluamme taata Euroopan kansalaisten tieton turvallisuuden, tietosuojaturvallisuuden. Kollega Albrecht puhui varsin hyvin, kun hän sanoi, että ei hän ymmärrä, että mistä tämä mieletön kiire johtuu. Lissabonin sopimushan ei ole vielä astunut voimaan ja sitä ennen monet asiat voivat muuttua, mutta herra Morales sanoi, että meillä pitäisi olla, meidän pitäisi säilyttää hyvät suhteet hyviin strategisiin kumppaneihin. Tietenkin, sehän on ihan luonnollista. Sitten puhutaan kolmansista maista ja olemassa olevasta yhteistyöstä niiden ja EUn välillä, mutta Kyproksellakin meitä huolestuttavat monet seikat. Te varmasti tiedätte, että aina ei ole olemassa vuorovaikutussuhdetta, kun on kyse tietojenvaihdosta tai monesta muustakin, mutta poliisiyhteistyössä, oikeudellisessa yhteistyössä, Interpol pyrkii ja haluaa yhteistyöhön. Inter, Interpol haluaa, että Kypros olisi yhteistyössä Interpolin kanssa Turkin kanssa. Interpolin välityksellä Turkin kanssa, mutta ei tämä toiminta ole aina kahden suuntaista ja se kyllä panee kapuloita rattaisiin. Ja meillähän on luettelo kolmansista maista. Meidän maamme vastustaa sitä, koska sieltä löytyy Turkki. Minä en puhu täällä Kyproksen puolesta poliittisesti, sanon vain yksinkertaisesti, että Turkki on ongelma koska se ei naudata vastavuoroisuusperiaatetta. Eli me ojennamme kättä, mutta he eivät tartu siihen. Kun Interpol Nikosiassa Kyproksella pyytää apua Turkilta, niin ei saada minkäänlaista vastausta, ei minkään sortista apua. Minä todella protestoin. Olen sanonut tämän yhtä tiukasti edellisissä kokouksissa. Näin ollen pyydän teitä, että otatte tämän huomioon ja muistatte sen, koska emmehän me voi sanoa, että juu, hyväksytään Turkki tälle kolmansien maiden listalle. Nimenomaan sen takia, koska se ei tunnusta Kyproksen valtiota eikä meidän maittemme väliset suhteet ole hyvät. Muiden maiden kanssa ei ole mitään ongelmaa. Tässä mielessä, jos me haluamme lisätä yhteistyötä, kyllä, tietenkin. Europol myöntää, että Kyproksen tasavalta kuuluu niihin maihin, jotka noudattavat ihan kirjaimellisesti eurooppalaisia sääntöjä tällä alueella. Nämä toimenpiteet ovat hyvin myönteisiä, koska se hyödyttävät kaikki Euroopan kansalaisia. No other members pushing... Kiitoksia, eikä muita jäseniä ole, jotka haluaisivat puheenvuoron. En näe käsiä ylhäällä. No nyt keskustelu osoittaa, Ensinnäkin vastahakoisuutta siihen, että tästä kiireestä, vaikkakin on hyvä, että asiasta keskustellaan, joten on reilua, että esittelijöiden varjoesittelijöiden tapaaminen järjestetään seuraavan Strasbourgin täysistunto täysistunnon yhteydessä ensi viikolla. Ehkä aikataulua voitaisiin siirtää uudelleen, koska tällaisena se, haluaisin muistuttaa, on seuraava. Mietintö luonnoksen esittely 4, tai 4 ja 5 marraskuuta täällä valiokunnassa. Määräaika tarkistuksille 6. marraskuuta siis keskipäivään mennessä. äänestyslipevaliokunnassa 16. marraskuuta ja täysistunnossa 23.26. marraskuuta. Tässä aikataulu on tällä hetkellä, mutta jos sitä täytyy uudistaa, niin oletan, että esittelijöiden varjoesittelijöiden kokous sen selvittää. Kun otetaan huomioon tietysti myös se, Europol-päätös pitäisi olla ensimmäinen tammikuuta ensi vuodesta alkaen validi. Ja kuullaan ensin Infeltia, niin kuin käydetään komission ja siis Rova Infeld. Ennen komission neuvoston puoleen. Ennen kuin komission vastaan, niin haluaisin tietää, että haluaako se konsultoida yhteistä hallintokomiteaa ja EDPS, haluaako neuvosto tehdä tällaisen päätöksen ottaen huomioon tietosuojeluval viranomaisten asiantuntemuksen. Ja tuli mieleen myös vielä, että Tämän neuvoston pitäisi ymmärtää, että parlamentaarinen valvonta ei ole pelkästään ikävä asia. Se antaa legitimiteettiä neuvoston päätöksille, eikä sitä pitäisi pitää pelkästään muodollisuutena. Yes, let's hear from the presidency. Mr. No nyt kuullaan puheenjohtajalta valtiolta, herra Glatton. Kiitoksia puheenjohtaja. Näin alkuun haluaisin kiittää esittelijä ja muita jäseniä täällä, jotka ovat käyttäneet puheenvuoron monista arvokkaista näkemyksistä – Neuvoston nimissä voin tietysti vain uudelleen valitella sitä, että aikataulu on näin tiukka ja että Euroopan parlamentti on saanut nämä asiat näin myöhään käsiteltäväkseen. Tietysti on tärkeää, että Euroopan parlamentti saa sanoa sanottavansa siinä, mihin tässä mennään. Ja Neuvosto on tietysti sitä mieltä, että meidän tulee suojata tietoja ja vaihtaa niitä oikealla tavalla. Olemme pyrkineet tasapainottamaan tilannetta ja perustavaltuustan kysymys on siitä, että Europolin toiminnassa on kysymys tietojenvaihdosta, jota täytyy säännellä varmalla ja turvallisella tavalla. Tietysti niin, että siinä on demokraattinen valvonta myös mukana. Neuvoston puolesta äh, otan siis vastaan teidän näkemyksenne, mutta tänä päivänä en voi oikeastaan sanoa muuta kuin, että ensimmäinen ensimmäistä 2010 on edelleenkin meillä äh, tavoitteena sille, että tämä tulee voimaan. Olemme kuitenkin ottaneet huomioon teidän näkemyksenne suurella mielenkiinnolla ja tietysti yleisesti ottaen voin todeta, että olemme huolissamme näistä tiukoista aikataulusta, kuten usein on asian laita. Voin vain valittaa tätä. Kiitoksia. Thank you. The commission. Kiitoksia. Komission. Rova Amici. Thank you very much, Mr. Chairman. Um, I would... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin komission puolelta kertoa, että hyvin tarkasti olemme kuuntelleet kommentteja, joita on tullut esille tässä salissa. Ja ne otetaan käsittelyyn asianmukaisesti. Komissio odottaa vahvennettua yhteistyötä parlamentin kanssa ja pahoittelen, jos en tarpeeksi selvästi sanonut, kun puhuin parlamentin budjetinvalvontavallasta Europolin yhteydessä erityisesti, niin tämä ei millään, millään muotoa ole koko kuva. Tässä vain nähdään, miten edistystä on tapahtunut verrattuna aiempaan tilanteeseen. Mrs. Intervelde. Niin valita, että palaan nyt asian uudelleen. Mutta en ole saanut neuvostolta vastausta kysymykseeni. Aiotteko kysyä asiasta EDPSltä ja yhteiseltä valvontalautakunnalta? Olen tietysti ilahtunut teidän lämpimistä kommenteistanne, joissa tuette tietosuojaa, mutta valitan, ei se nyt kyllä riitä. Edellinen edellä puheenjohtaja sanoi, että me olemme tässä niin töksäytelleet näitä asioita neuvostolle ja kommu komissiolle, mutta kyllä tässä nyt täytyy olla jonkunnäköinen masokisti, jos haluaa tulla tänne mukaan. Mutta minä olen nyt ihan kyllästynyt perijuuri siihen, että aina saa näitä samoja vastauksia. En ymmärrä sitä, että viime viikolla neuvosto täällä sanoi, että no, EUPNRstä työ nyt keskeytetään, koska EPn osallistuminen siihen on erittäin tärkeää. Odottelemme Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanoa. Voiko neuvosto selittää sitä, miksi Euroopan parlamentin mukanaolo PNR on niin tärkeää, mutta irrelevanttia, kun puhutaan Europolista. Kyllä me hommamme hoidamme, jos tarvitaan, mutta haluan tietää nyt jälleen, voimmeko me saada määräaikaan pidennystä, ja jos ei, niin minä haluan tietää perustelut syyt siihen. Yes, you see, this is parliament. Näettekö, tämä on parlamentti. Viimeisellä parlamentille kuuluu ja sen jäsenille, joten on reilua että viimeinen sana tulee kaikilta esittelijöiltä. Gracias, señor presidente. Kiitos puheenjohtaja. Viimeiset sanani tällä hetkellä en, eivät haluaisi mitenkään, en haluaisi mitenkään olla aggressiivinen neuvoston tai komission suuntaan, mutta haluaisin kuitenkin tässä nyt antaa aika tyhjentävän kuvauksen en ole samaa mieltä, että neuvosto ei pystyisi muuttamaan aikatauluja tai kyllä se voi muuttaa aikataulua ja metodeja. Jos puhutaan ajankäytön muuttamisesta, niin me voisimme, jos me haluamme todella edetä yhtä dynaamisesti kuin tähän asti, niin meillä pitäisi olla pienempi parlamentti, ja konsultoivampi parlamentti, mutta, ja voisimme päätä sopimukseen joulukuussa. Mutta jos meillä on yhteispäätösmenettelyä harjoittava parlamentti, niin, niin me voisimme, voisimme ehkä ajatella ajankohtaa, Lissabonin sopimus astuu voimaan. Mm, tämä tarkoittaa yhteistyötä ihan yhdenvertaisesti neuvoston kanssa. Tämä on todella ihan järkeenkäypää ja toteutettavaa. Meidän täytyy taas kerran korostaa ja korostaa, että kun meillä on yhteispäätösmenettelyvaltuudet, niin Europol ei ole mitenkään vähempiarvoinen asia. Se on hyvin tärkeä. Jos me puhumme menetelmistä, niin kyllä me voisimme järjestää kuulemistilaisuuden. Ja siinä olisi hyvin paljon vastuullista tietoa koska me puhumme tietokannoista, me haluaisimme, että Europolin johtaja olisi läsnä ja myös hallintoneuvoston puheenjohtaja olisi läsnä. Silloin me voisimme todella puhua me- menetelmistä ja ajankäytöstä todella realistisesti. Kiitos. Ja, ich möchte Dias an der Stelle äh, zustimmen und wen... Haluaisin olla samaa mieltä ja lyhyt täydennys vain koska täällä on puhuttu niin kuin meidän pitäisi mahdollistaa tämä sopimus ensimmäinen tammikuuta 2010 alkaen, koska virasto järjestetään uudelleen EU-pohjalle. En usko, että se välttämättä on tarpeen, ja myös aiemminkin on ollut niin, että kolmansien valtioiden lista ja tapa, jolla tietoa niille annetaan sopimuksen se, seurauksena – niin ei ole tarpeen, että ensimmäinen tammikuuta 2010 se välttämättä pitää tehdä, tai siitä lähtien sen vuoksi en näe perusteita sille, että tässä menettelyssä, tätä menettelyä jatkettaisiin, vaan iloitsisin, jos neuvosto tässä näkisi, että parlamentilla on tässä vahvoja epäilyksiä, ja Lissabonin sopimuksen menettelyn puitteissa tehtäisiin se tammikuusta alkaen. Mr. Kirkhope, any Sitten herra Kirkhope, onko ehdotuksia Emmeköhän me ole kuulleet ihan riittävästi kaikilta, hyvä puheenjohtaja. Neuvosto ja komissio, varsinkin neuvosto, ovat tietoisia meidän näkemyksistämme tästä. En usko, että yksittäistä jäsenten tietysti vaikea ottaa kantaa. Minusta meidän tulisi näitä vastalauseita me esittää edelleenkin yhtä voimakkaasti. Tuen sitä, mitä edustaja Innetfeldt totesi. Thank you. Uh, we've heard. Kiitoksia. Jälleen kerran kuultiin esittelijöiltä. Ette ole keskustelun uudelleen laittamista kyse, mutta näen, että herra Morajais haluaisi tehdä lisäehdotuksen. Olkaa hyvä. Puheenjohtaja, en halua pitkittää keskustelua, mutta jotta emme unohtaisi sitä, mitä de Mera sanoi kuulemistilaisuuksista. Hän ehdotti strategiaa, joka mielestäni on tärkeä jäsenille, jotka eivät ole vielä nähneet tätä väsyttävää Europol-tietokantatyötä on se, että kuulemistilaisuuksien avulla voimme keskustella suoraan Europolin johtajan kanssa ja tällä tavalla saada tätä vastuuta jaettua. Nämä ovat niitä menetelmiä, joita meidän tulee hyödyntää. Ihmisten täytyy olla tietoisia niistä. Toiseksi haluaisin rohkaista Sofiita jatkamaan tällä hyvin matalan profiilin linjalla, joka hänellä on, kun hän vie tässä parlamentin etuja eteenpäin. So, I would No niin, ehdottaisin tämän keskustelun päätökseksi, kuten sanoin, parlamentin täytyy olla parlamentti, mikä tarkoittaa, että parlamentti on aina aikataulun hallitsija ja menettelyydensä hallitsija, joten on yksinkertaisesti reilua, että tämä strategia, jota nyt on ehdotettu, on se, että ensi viikolla esittelijät ja varjoesittelijät voivat järjestää aikataulun uudelleen. Ja jotkut näistä ehdotuksista, joita esitettiin, tiedämme Eira erityisesti, niin ne voitaisiin ottaa huomioon myös, koska uskon, että nämä, tämä vastustus, jota on kuultu tämän keskustelun aikana – niin jotainhan sen täytyy merkitä neuvostolle ja komissiolle. Olen varma, että olette samaa mieltä. Joten tämän verran tästä nyt. Mutta raportoimme teille. Kaikki LIPE-valiokunnan jäsenet pidetään informoituina tästä aikataulusta, koska se varmaankin muotoutuu nyt uudelleen. Nyt etenemme seuraavaan kohtaan esityslistalla. Näin. Että rouva Monika Benova on täällä nyt. Joten nyt on sitten aika keskustella kohdasta seitsemän. oikeudenkäyntisiirto rikosasioissa. Tässä Espanja ja Ruotsi ovat halunneet esittää yhteisiä sääntöjä niin, että jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat helpommin tehdä yhteistyötä. Pääpointti on tässä, että kompetenssi voidaan siirtää syyttämisasiassa jäsenvaltiosta toiseen. Keskustelut ovat meneillään neuvostossa ja, ja parlamenttia pyydetään antamaan lausunto joulukuun 17. päivä mennessä silleen tässä asiassa pidämme mielessämme sen merkityksen, mikä on Lissabonin sopimuksen tulon voimalla, voimaan tulolla ja mitä menettelyä tässä, tässä pitäisi noudattaa. Nyt kuulemme esittelijältä Rova Monika Benovalta alustuksen, sitten komissioneuvosto ja sitten aloitamme keskustelun. Rova Benoval, olkaa hyvä. primárnym cieľom rámcového rozhodnutia o odovzdávaní No niin, kun tarkastellaan oikeudenkäynnin siirtoa rikosasioissa siihen liittyvää puitepäätöstä, niin sen tavoitteena on luoda yleinen puitteisto EU-jäsenvaltioiden välillä näissä kysymyksissä. Jotta näin voitaisiin tehdä, tavoitteena on parantaa näiden menettelyiden tehokkuutta. Puheenjohtaja, Oikeudenkäynnin siirto rikosasioissa kuuluu useiden eri juridisten välineiden pariin. Niistä yksi kaikkein tärkeimmistä on Euroopan neuvoston yleissopimus, joka koskee oikeudenkäynnin siirtoa. Kuitenkaan tätä yleissopimusta ei ole ratifioitu kaikissa jäsenvaltioissa. Tämä on johtanut ongelmiin näiden jäsenvaltioiden välillä tällä alueella. Tällä hetkellä ei ole mahdollista siirtää oikeudenkäyntiä oikeudenkäynnin siirtoa rikosasioissa joissakin jäsenvaltioissa lainkaan. Uusi juridinen väline voisi tarjota meille täydellisen, käytettävissä olevan välineen kaikille jäsenvaltioille, kunhan sitä on työstetty tämänhetkisen keskustelun valossa, joka, jota käydään työryhmässä. Puitepäätöksen perusteella. On käytössä menettely, jonka avulla voidaan pyytää siirtoa siirtokaavakkeen nojalla, jota voidaan hyödyntää myös alustavassa neuvonpidossa. Tässä on selkeä osallistujien oikeus epäiltyjen vastaajien tai uhrien kohdalla – saada tietoa siitä, että oikeudenkäyntiä aiotaan siirtää toiseen jäsenvaltioon. Suorat yhteydet oikeusviranomaisten välillä ovat kulmakivenä tässä yhteistyössä ja ehdotuksessa kyseinen syyttävä jäsenvaltio voi pyytää toiselta jäsenvaltiolta sitä, että se aloittaa oikeudenkäynnin epätyön vastaan rikosasiassa riippuen siitä, onko tämä, riippumatta siitä, onko se kansallisessa vai puitepäätöksen artiklan 5 nojalla tapahtuvaa. Artikla 5 vaatii vain sen, että vastaava jäsenvaltio voi päättää, haluaako se hyväksyä siirron vai ei. Ehdotettujen säännösten tavoitteena on siirtää oikeudenkäynti niin, että päästään rikosasioiden käsittelyn tavoitteeseen. Tämä lainsäädäntöehdotus asettaa yleisen puitteiston rikosasioiden oikeudenkäynnin siirrolle jäsenvaltioiden välillä. Sen tulisi mahdollistaa se, että rikosasioiden käsittely olisi tehokkaampaa ja näin oikeudenkäynnin käsittely paranisi niin, että voidaan asettaa yhteiset säännökset sille, millä tavalla, kun jäsenvaltion, eh, yhdessä jäsenvaltiossa aloitettu oikeudenkäynti voidaan siirtää sitten toiseen jäsenvaltioon. Näitä tavoitteita, tavoitteita ei voida riittävästi täyttää, jos jäsenvaltiot toimivat yksin. Se, että tätä välinettä tulevaisuudessa käytetään välinettä, siis josta tässä ehdotuksessa on kysymys, johtaa siihen, että jäsenvaltiot voivat kuitenkin itse tehdä kaikki päätöksensä. Tällä hetkellä ei ole olemassa mitään yksittäistä menettelyä, kun puhutaan oikeudenkäynnin siirrosta, vaan päätös, johon viittaan, vaikuttaa myönteisesti lainvalvontaan ja kansainväliseen oikeudelliseen yhteistyöhön, kuten myöskin uhrien auttamiseen ja tukemiseen. Lisäksi ehdotus on toissijaisperiaatteen mukainen. Ehdotus myös kunnioittaa suhteellisuusperiaatetta siitä syystä, että se rajoittuu vähimmäismäärä, joka vaaditaan menemättä sen yläpuolelle, kun puhutaan Euroopan jäsenvaltioiden välisestä yhteistyöstä. Lopuksi puheenjohtaja haluaisin ottaa esille aikataulukysymykset. Alun perin pyysin muutosta tähän äh, tarkistusten esittämisen määräaikaan. Esitän mietintöni 4. ja 5. toista, Joten haluaisin, että tarkistusten esittämisen määräaikaa siirrettäisiin 6.11 toista päivämäärästä 13.11. asti. Muussa tapauksessa mietinnön esittelyn ja tarkistusesittelyn määrää välillä vain kaksi päivää. Tämä merkitsisi kuitenkin sitä, että voimme edelleen äänestää valiokunnassa ensimmäinen ja toinen joulukuuta. Ja tämä mahdollistaa sen myöskin, että asia voidaan käsitellä joulukuun täysistunnossa. Thank you. So... Kiitoksia. Joten tässä nähdään, että aikatauluehdotus on tässäkin asiassa tehty. Kuullaan nyt Ruotsilta puheenjohtajamaana herra Valentain. Eh. Kiitoksia puheenjohtaja. Esittelijä onkin hyvin pitkälti kuvaillut tätä puitepäätöstä ja sen etuja. En aio nyt toistella näitä kysymyksiä, mutta otan esille vain muutaman näkökohdan. Aivan kuten esittelijä alustavasti sanoi, jäsenvaltioiden välillä tänä päivänä ei ole mitään yleistä säännöstöä tämän tyyppisessä yhteistyössä. Meillä on hyvin pirstaloitunutta käytäntöä, käytetään erilaisia välineitä, meillä on kahdenvälisiä sopimuksia ja epävirallista yhteistyötä. Tämän avulla on siis tarkoitus luoda yhteinen säännöstö, jota voidaan hyödyntää jäsenvaltioiden välillä. Täytyy lisäksi muistaa se, että me lähdemme tässä liikkeelle aivan tyhjästä, eli meillä ei ole pohjalla minkäännäköistä aiempaa käytäntöä. Lisäksi täytyy muistaa se, että ydinsanana tässä yhteistyössä jäsenvaltioiden välillä on se, että meillä on kattava lainsäädäntö, joka johtaa siihen, että me saamme tehokkaampaa ja oikeudenmukaisempaa oikeuden soveltamista. Se on tässä periaatteena. Jos kahden jäsenvaltion viranomaiset sanovat, että siirto johtaa siihen, että tilanne paranee toisessa valtiossa, niin silloin tämä väline tarjoaa sen edun, jota vaaditaan. Aivan kuten esittelijä myös on kuvannut, meillä on hyvä rakenne tälle yhteistyölle. On kuvattu sitä, minkälaisia viranomaisia tarvitaan, minkälaisia neuvotteluita viranomaisten välillä käydään ja sitä, millä tavalla menettely hoidetaan, mitkä ovat määräajat ja niin edelleen. Lisäksi on puhuttu siitä, mitä vaikutuksia siirrolla on silloin, kun se on jo tapahtunut. Kaikkein vaikein kysymys, jota esitteli jo käsittelikin, koskee artiklaa 5 puitepäätöksessä, sillä on todellakin niin, että vaikka voidaan todeta, että olisi tehokkaampaa tehdä siirto, voi olla niin, että vastaanotolla jäsenvaltiolla ei ole kompetenssia tässä suhteessa. Ja näin ollen meidän täytyy pyrkiä luomaan välineen avulla tällainen kompetenssi. Samalla kun näin tehdään, puututaan tässä aivan perustavanlaatuisiin rikosoikeudellisiin säännöksiin jäsenvaltioissa. Ja tämä onkin se monimutkainen kysymys, josta täytyy edelleen keskustella jäsenvaltioiden välillä meillä puheenjohtajavaltiona on toiveet korkealla, kun pyrimme löytämään ratkaisun tähän jäsenvaltioiden välille, mutta tämä on se vaikea ongelma. Ja monilla jäsenvaltioilla on paljon kysymyksiä, meillä on ongelmia, mutta minusta jäsenvaltioilla on kuitenkin sitä tahtoa, jonka avulla voidaan löytää ratkaisu tähän ongelmaan. Muut kysymykset, niissä olemme sitä mieltä, että ne ovat asioita, joissa jäsenvaltiot helposti pääsevät sopimuksiin. Kiitoksia. Thank you. Now from the commission. Ja nyt komissiolta Rova Iva Samadian. Mr. Chairman. I'll be very brief because... Kiitoksia puhemies hyvin lyhyesti, koska kaikki mitä aioin sanoa, niin sen Rova esittelijä sanoi. Komissio pitää oikein hyvänä esittelen ensimmäistä versiota, koska komissio täysin ehdotuksen sisältöä tukee. Kuten jo kahdesti mainittiin tässä keskustelussa, tässä on puuttuva palanen lainsäädäntöä tässä rikosasioita käsittävässä yhteistyössä. Yhteisiä sääntöjä ei ole oikeudenkäynnin siirrosta rikosasioissa EU-ssa. Tätä faktaa tukee selvitys keskinäisestä tunnustamisesta, jonka Université Libre de Bruxelles teki 2008. Selvitys osoitti myös, että on olennaista, että olisi yhteinen väline oikeudenkäynnin siirroista rikosasioissa komissio tätä aloitetta tukee tietysti sillä ehdolla, että päästään tulokseen joka on korkealaatuinen. Että edelleen säännöt sääntelevät hyvin suhteet jäsenvaltioiden välillä. Ja toivomme, että ratkaisun pääseminen on silti on yhä mahdollista, jonka kaikki jäsenvaltiot voivat hyväksyä ja joka hyvinkin parantaa yhteistyötä rikosasioissa toimivaltaisten viranomaisten välillä. Kiitos. Thank you. Now we're opening the floor. Kiitoksia. Nyt aloitamme keskustelun jäsenten kesken. Ensimmäisenä rouva Renate Weber. Um, I am the Kiitoksia puheenjohtaja. Olen Alden varjoesittelijänä tässä ehdotuksessa. Ja ihan rehellisesti sanoen, minulla on kyllä tunne, että nyt tässä olen ihan hämärän rajamailla. Ja erilaiset edustajat neuvostosta ja komissiosta ovat olleet erittäin tiukkoina puolustamassa sitä, mitä meille on esitetty selvittäen tätä tilannetta, mutta nyt kuulen, että me tarvitsemme korkeita standardeja. Anteeksi, mitä se nyt oikein tarkoittaa? Säädellään hyvin jäsenvaltioiden suhteita. No en kyllä nyt ymmärrä, Tarvitsetteko, haluatteko tämän lainsäädännön hinnalla millä hyvänsä? Jätätte kokonaan huomiota parlamentin vai ehkäpä se tapa, jolla puolustatte ne on itse asiassa vain ilmaisu siitä, että teitä äh, nolottaa ilmaista kantanne, kun taas parlamentille on hyvin lyhyessä ajassa äh, pakotettu esittämään kantansa ennen Lissabonin sopimuksen voimaantuloa. Ja aivan kuten kollega Alvarollakin, minulla on ollut tällainen samanlainen äh, déjà vu-tunne. Mutta tietysti silloin kun hän esittää esitten, äh, mietintönsä, niin silloin tilanne on jo muuttunut. Ei se ole reilua. Samoin tehtiin parlamentin kanssa silloin, kun puhuttiin rikosoikeudessa asioista tapahtuvasta ähm, tuomiovaltaa ristiriidasta. Nyt taas näiden kahden ehdotuksen välillä väitetään, että ei ole mitään yhteyttä ja samalla ei oteta lainkaan huomioon sitä, mitä parlamentti on todennut mietinnössään tuomiolta ristiriidoista, sillä jos siitä ollaan kiinnostuneita, niin silloin todella voitaisiin ottaa tämä se toisella tavalla huomioon, ottaa uhrin edut huomioon. Kysymykseni onkin siis, että voiko neuvosto kertoa meille siitä, miten monta artiklaa lukuun ottanut artikla 5 on edelleen neuvotteluiden kohteena tai jota todennäköisesti muutetaan niin, että ainakin saamme jonkunnäköisen käsityksen siitä, mitä tapahtuu ja mi- milloin voimme saada lopullisen tekstin. Voidaanko tämä yhdenmukautta parlamentin aikataulun kanssa. Jollei, niin silloin kysymys on siitä, että mitä ihmettä me täällä teemme. Miten monta kertaa meidän täytyy osoittaa, että me toimimme vilpittömässä mielessä, teemme työmme ja sitten lopussa ja sellainen tunne käteen, että tehdään mitä hyvänsä, niin se on ihan yksi lysti, koska neuvosto tekee omat asiansa omassa aikataulussaan ja jättää parlamentin täysin huomiotta. Eu sunt raportor uh, din partea grupului EPP pe această decizie. Kiitos puheenjohtaja. Minä, minä tulen EPPstä esittelijänä. Minulla on ihan samat huolenaiheet kuin Rova Weberillä tästä tekstistä. E, ilmeisesti tämä ei ole kuitenkaan mikään viimeinen muotoille, mutta on kuitenkin vähän epämiellyttävää olla tässä tilanteessa nyt jo vaikka kuinka monennen kerran. Ro-esittelijä kertoi päätöksistä yksityiskohtaisesti. Minä en siihen enää palaa, mutta haluaisin vain puhua kahdesta ongelmallisesta asiasta ja haluaisin tietää, mitä komissio ja neuvosto ovat tästä mieltä. Artikla 4. Neljässä puhutaan toimivaltaisista viranomaisista. Olisi varmastikin tärkeää, että jos jäsenvaltiot päättävät nimetä muita toimivaltaisia viranomaisia kuin tuomioistuimia, niin näillä kyseisillä viranomaisilla pitäisi todella olla tuomioistuimia vastaavia, toimiva, tuomioistuimia vastaavia toimivaltuuksia. Ja mikä on sitten velvoite informoida mm, ö, oikeudenkäynnissä syytettyinä olevaa ihmistä tai henkilöä? Minä olen sitä mieltä, että joka tapauksessa ö, oikeusprosessissa syytettynä oleva ihmistä pitäisi informoida. Sen takia minä haluan tästä komissioneuvoston lausunnon. Mrs. Wikström. Sitten Rova Wikström, olkaa hyvä. Tack, herr ordförande. Ja, här har vi... Kiitoksia. Täällä puheenjohtajavaltion edustaja puhui ehdotuksesta, joka on väline, jotta voidaan soveltaa oikeutta hyvin. Ja tässä suhteessa varmaan olemme kaikki samaa mieltä, sehän on tärkeää. Mutta mielenkiintoistahan tässä on nimenomaan ö, syytetyn oikeus, joka on erilainen eri maista, onko vapaus riistetty ja niin edelleen. Tilanne on aivan toisenlainen Esimerkiksi toiseen siirryttäessä. Meidän täytyy tästä syystä löytää minimistandardit, varsinkin kun tarkastetaan ihmisoikeuksia. Emme ole vielä nähneet mitään tekstiä tässä suhteessa. Ja voimme odottaa saavamme tietysti myönteisiä kuvauksia tässä suhteessa, mutta nimenomaan tämä, mm, haluan nimenomaan saada vakuutuksen siitä, että nämä asiat tulevat mukaan tekstiin ja me saamme selkeät kuvaukset siitä, mitkä ovat minimistandardit, minimivaatimukset tämän syytetyn oikeuksille silloin, kun siirto tapahtuu jäsenvaltiosta toiseen. Ja tietysti sitten on aivan äh, luonnollisestikin asia niin, aivan kuten täällä esittelijä totesi, että on tärkeää, että saamme aikaiseksi yhteiset standardit siirroille kaikkien jäsenvaltioiden välillä, mutta minulle uutena jäsenenä täällä on aivan selvää se, mitä kollega että Weber totesi, että riippumatta siitä, olemmeko olleet täällä paikalla vähän aikaa tai pit- pitempään jo, meidän täytyy kaikkien vaatia sitä, että me saamme selkeitä määritelmiä, emmekä sen tapaista kielenkäyttöä, joka on niin epäselvää, että on mahdotonta ymmärtää se, mitä tarkoitetaan. Vielä kerran haluan korostaa sitä, että mielestäni kyseessä on tärkeä kysymys. On tärkeää, että vakavat rikosasioiden käsittelyt voidaan siirtää yhdestä jäsenvaltiosta toiseen, mutta me emme voi koskaan unohtaa henkilön oikeuksia, josta tässä on kysymys, ja meidän täytyy varmistautua siitä, että perustavanlaatuiset oikeudet taataan näissä teksteissä. Kiitos puheenjohtaja. Thank you. No more questions. Kiitoksia. Eikö lisäkysymyksiä, eikö muita puheenvuoropyyntöjä? On esitetty kysymyksiä, mutta myös huomiota neuvostolle myöskin, joten on tärkeää kääntyä vielä neuvoston puoleen. Herra Vallantiin, erityisesti Antoneskun esittämä kysymys. Kiitoksia. Haluaisin pyrkiä vastaamaan näihin kysymyksiin mahdollisimman hyvin. Seuraava voin todeta. Luonnollisestikin tiettyjä muutoksia on tehty sen jälkeen, kun ehdotus esiteltiin kesällä. Ja se tehtiin siis voimassa olevan sopimuksen nojalla. Joitakin muutoksia on tapahtunut tässä tekstissä. Ja hyvin pitkälti jäsenvaltiot ovat yhtä mieltä näistä teksteistä – Meillä edelleen on edessämme tämä suuri kysymys, joka koskee artiklaa 5, kuten totesimme. Kun tarkastellaan erityisesti niitä kysymyksiä, jotka koskevat artiklaa 4 ja viranomaisia ja sitä, mitkä viranomaiset ovat toimivaltaisia tekemään yhteistyötä, niin Tilanne on sama kuin aina silloin, kun puhutaan rikosoikeudellisissa asioissa tapahtuvasta yhteistyöstä jäsenvaltioiden välissä, että meidän järjestelmämme poikkeavat toisistaan kovasti. Joissakin jäsenvaltioista hyvin pitkälti tämä toimivalta on syyttäjällä tai tuomioistuimella, mutta joissakin jäsenvaltioissa taas poliisiviranomaisilla. Meidän lähtökohtanamme puheenjohtajavaltiona on ollut se, että meidän täytyy ottaa huomioon jäsenvaltioiden eroavat järjestelmät. Muussa tapauksessa emme koskaan saa aikaiseksi minkään näistä sopimusta jäsenvaltioiden välillä. Ja tässä suhteessa olemme siis saaneet aikaiseksi tiettyjä määritelmiä ja sopineet siitä, että poikkeustapauksissa voimme hyödyntää myös muita oikeusviranomaisia kuin tuomioistuimia. Kun kysymys on sitten taas epäilylle ja rikoksen uhreille annettavasta tiedosta, ja tässä suhteessa jäsenvaltio on tietoinen siitä, että ne määritelmät, jotka löytyvät alkuperäisestä ehdotuksesta, ovat ehkä yleisluontoisia, mutta näitä määritelmiä on vahvistettu keskusteltavassa tekstissä. Eli siellä on paljon tiukempi velvollisuus jäsenvaltioissa suhtautua syytettyyn ja uhrein mutta jäsenvaltiot ovat erityisen huolissaan eh, seuraavasta asiasta ja pitävät sitä erityisen tärkeää. Se on nimittäin se, että mitään absoluuttista velvollisuutta ei voi olla jokaisessa siirrossa. Muussa tapauksessa voidaan vaarantaa koko tutkimus. Sitä hintaa jäsenvaltiot eivät halua maksaa. Jos se olisi velvollisuus joka tapauksessa, jäsenvaltiot eivät hyödynnä tätä välinettä. Siitä syystä minusta meidän täytyy ottaa sekin huomioon silloin, kun katsotaan tätä tiedotusvelvollisuutta. Tässä on kyseessä tasapainotila, joka täytyy löytää. Kiitoksia puheenjohtaja. Thank you. Back to Mrs. Kiitoksia sitten rouva Benova vielä. Muistuttaisiko kaikille jäsenille aikataulusta, jota ehdotatte? Tarkistusten määräaika ja e. hlavne e, pani Weber a ďalším kolegyňam za ich príspevky. Haluaisin kiittää kollegoita aloittaen rouva Weberistä näistä puheenvuoroista. Kaikki varmaankin tiedämme, mistä puhumme ja missä ongelmat ovat. Pienemmät vaikeudet voitaisiin poistaa niin, että neuvoston edustajiin pidettäisiin enemmän yhteyttä. Lisäkonsultaatiot ovat tarpeen. Toinen mahdollisuus olisi pyytää lisää aikaa tälle asialle. Mielelläni varjoesittelijät tapaisin niin nopeasti kuin mahdollista, jotta me voisimme aloittaa työn integroimalla nämä ehdotukset yhteen heiltä. Neuvosto viittasi maihin, sikäli kun ymmärsin pääongelmat ovat yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Saksassa. Uskon, että että ratkaisuja on, mutta tarvitsemme aikaa ja hyvää tahtoa. Ja sitä, että kaikki osapuolet osallistuvat tähän asiaan. Sen vuoksi odotan, että neuvosto ja komissio osoittaisivat enemmän aktiivisuutta tässä asiassa. Kiitos. Okei. Okay. Okei. Okay. Kaikki selvää. Tähän mennessä näinkö? Eikö muita kommentteja? Sitten siirrymme tämän kokouksen loppusuoralle kohtiin 9 ja 10. Myöskin yhteiskeskustelu tästä tänä aamuna molemmista kohdista, jotka koskevat Schengen niin tietojärjestelmää ja kohta 9 pitkäaikaisen oleskelun tarkoitettu viisumit ja Schengenin työllistäminen kuulutukset, 10 sellaisten henkilöstöryhmien, joilla on pitkäaikaisen oleskelun tarkoitettu viisumi. Tässä keskustellaan komission ehdotuksesta. Tässä on kyseessä paketti, jossa on kaksi ehdotusta. First, we're going to give the floor. Ensimmäisenä annetaan puheenvuoro komissiolle. Sitten kuulemme Ruotsin edustajan alustuksen ja sitten Rakoelio esittelijänä molemmista aloitteista. Ensin komissio, herra De Caster, olkaa hyvä. Mr. De Caster, see, yes, please, go ahead. Olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Um... Kiitos puheenjohtaja. Jotta voisimme hyvin selittää kaksi ehdotustamme, olisi aiheellista muistuttaa ensin tai palauttaa mieliin joitakin perusperiaatteita, jotka säätelevät Schengen-aluetta aluetta ilman sisärajoja. Jos puhumme Schengenin sisälmästä vapauskäsitteestä, niin siinä on kyse myös kolmansien maiden äh, <clears throat> henkilöstä, jolla on laillinen oikeus olla Schengenin alueella. Hänellä on siis oikeus liikkua myös muihin Schengen-maihin, jos hänellä on asianmukainen asiakirja, jolla hänen läsnäolonsa on laillista ensimmäisessä Schengen-jäsenvaltiossa. Jos se henkilö, siellä henkilöllä on Schengen asiakirja, joka on saatu Schengen-maan sisällä, hän voi liikkua koko Schengen-alueen sisä, puolella, koska tämä viisumi on lainvoimainen kaikissa Schengen, Schengenin alueen jäsenvaltioissa. Schengenin saavutus on pitää myös sitä, että, se, että me oleskelu lupa ja viisumi on yhde ovat yhdenvertaisia. Jos jollakulla on jäsenvaltion antama oleskelulupa Schengen-alueella, niin hän voi passinsa ja tämän oleskelulupansa avulla liikkua koko Schengen-alueella. Eli näin hän voi oleskella lyhytaikaisesti myös muissa Schengenin alueen jäsenvaltioissa. Tämä on hyvin selkeä tilanne. Valitettavasti käytännössä on törmätty huomattaviin ongelmiin, koska tämä perusperiaatetta ei enää noudateta. Ja kerron nyt vähän tarkemmin. Aika monissa jäsenvaltioissa ei myönnetä oleskelulupia konsulaatissa ulkomaalaisille, siis kolmansien maiden asukkaille. Myönnetään pitkäaikaisia viisumia ja ihan perinteisesti tämä D-viisumi tai pitkäaikainen viisumi korvataan sen jälkeen, kun jäsen, kyseinen henkilö on tullut jäsenvaltioon, kun hänelle on myönnetty tämä viisumi, niin se korvataan oleskeluluvalla. Valitettavasti viimeisten vuosien aikana on havaittu yhä useimmissa jäsenvaltioissa sellaista toimintaa, että ne eivät myönnä tätä oleskelulupaa järkevien aikarajojen sisällä. On myös jopa jäsenvaltioita, jotka suhtautuvat joihinkin ulkomaalaisiin siten, että eivät enää myönnä laisinkaan oleskelulupia. On kyse ulkomaalaisryhmästä, jotka tulevat vain vuodeksi oleskelemaan kyseiseen maahan. Mitä tämä tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että nämä kaikki ihmiset, tässä puhutaan suurista ihmismääristä, ei tässä ole kyse vain muutamasta, tässä on kyse kymmenistä tuhansista. He ovat jumiutuneet johonkin jäsenvaltioon, koska heillä on vain viisumi, heillä ei ole oleskelulupaa, se ei vastaa viisumia, siis he eivät voi matkustaa, se ei ole edes lyhytaikainen viisumi Eli he eivät siis voi liikkua. Tässä puhutaan ulkomaalaisista, jotka ovat aivan laillisesti läsnä jossakin Schengen-valtiossa, mutta hallinnollisten vaikeuksien takia eivät voi liikkua. Tämä on olemassa oleva ongelma jo vuosien takaa, eli Schengenin saavutuksia on muutettu, jotta siihen tähän löydettäisiin ratkaisu. Sen takia on keksitty tämä kuuluisa viisumi D plus C. Tämä oli pitkäaikaisen oleskelun tarkoitettu viisumi, mutta se oli alun perin lyhytaikaista oleskelua, tarko- tar- lyhytaikaista oleskelua tar- varten, mutta sen myötä saattoi liikkua Schengen-alueella. Valitettavasti tämä C-viisumi oli voimassa vain kolmen ensimmäisen kuukauden aikana, kun minä puhun äsken kuudesta kuukaudesta, eli, eli sen kuuden kuukauden aikana ei pystytty vaihtamaan näitä asiakirjoja korvaaviksi. Eli sen takia, kun päädyttiin C- ja D-viisumiin, niin sen myötä saatiin vain liikkumismahdollisuus kolmelle ensimmäiselle kuukaudelle. Ja sen jälkeen nämä ihmiset olivat ikään kuin vankilassa, eivät pystyneet liikkumaan. No nyt on C plus D-viisumi poistettu. Haluan kertoa ne tullaan poistamaan eh, sitten, kun tämä viisumipäätös tullaan lopullisesti hyväksymään. Neuvosto on sen jo hyväksynyt, mutta ensi vuoden huhtikuussa meidän pitäisi pystyä ratkaisemaan vihdoin viimein tämä ongelma uudella, rat, uudella ratkaisulla. Mikä olisi sitten paras ratkaisu? Meidän täytyisi pakottaa jäsenvaltioita myöntämään oleskelulupia ja muuttamaan tämän D-viisumin oleskeluluvaksi ö, ulkomaalaisen maahantuloa seuraavina lähiviikkoina. Tämä olisi täydellinen ratkaisu, mutta se ei kyllä ole realistinen. Ja senpä takia komissio on tehnyt ehdotuksen helmikuussa. Se on B-ratkaisu, ei siis mitenkään täydellinen, mutta käytännössä meidän mielestämme se voisi kyllä ratkaista ne ongelmat, joihin lukuisat ulkomaalaiset ovat jo joutuneet ja törmänneet. Mikä tämä on sitten tämän jutun juoni? D-viisumit myönnetään jäsenvaltioissa sen jälkeen, kun on tehty normaali valvonta tai kontrolli normaalin oleskeluluvan myöntämistä varten. Eli tämä on ihan asianmukainen normaali kontrolli. Kyllähän muut voisivat sen hyväksyä viisumia vastaavaksi, joka ikään, ikään kuin ennen vanhaan, kun myönnettiin oleskelulupa. Mutta mitä nämä kaksi ehdotusta sitten pitävät sisällään, se tarkoittaa, että sovelletaan pitkäaikaista viisumia – siihen sovelletaan oleskeluluvaa vastaavia sääntöjä, joka mahdollistaa ulkomaalaisten liikkumisen Schengen-alueella. Jos perusperiaate on se, että ei pysty liikkumaan kunnolla oleskeluluvan myötä, niin silloin hän voisi kyllä liikkua, jos tämä ehdotus menee läpi, eli pitkäaikainen viisumiehdotus. Schengenin sopimuksissa on ehtoja, joiden myötä voi liikkua oleskeluluvan turmin. Niitä pitäisi pystyä soveltamaan ilman, että kajotaan, kajotaan tämän B-viisumin myöntämiin ehtoihin ja lupiin. Mutta kun meillä on Schengen-tietojärjestelmä, niin ennen kuin henkilö saa oleskeluluvan, niin sen myötä hänelle pitäisi myös tiedottaa siitä, ennen kuin hänetä myönnetään pitkäaikainen viisumi. Me emme ole luomassa uusia sääntöjä. Me vain saatamme yhdenvertaisiksi oleskeluluvan ja D-viisumin, eli pitkäaikaisen viisumin. Meidän piti tehdä kaksi ehdotusta, koska tänä päivänä oikeudellinen perusta eri aspekteineen on hyvin erilainen on olemassa yhtäältä. Oli yksi puoli, olikaan laillinen siirtolais, siirtolaisuus. Sen jälkeen siihen kuuluu myös parlamentin kuuleminen ja Lissabonin myötähän tämä tulee muuttumaan, mutta joka tapauksessa jo tänä päivänä meillä on yhteispäätösmenettely, joka kattaa yhden osan tämän asian hoitamisesta. Viimeinen kohta, hyvä puheenjohtaja. Me toivomme, että tämä teksti voitaisiin hyväksyä – ensi vuoden huhtikuuhun mennessä, koska tuolloin ensimmäinen ratkaisu, johon turvauduttiin pari vuotta sitten, viisumi D ja C, voisivat olla sovellettavissa. Kiitos. Merci. Kiitos. Mennään alla komission. Sitten komissio, anteeksi, anteeksi, Ruotsin puheenjohtaja, valtion edustaja, Rova Lindblad. Rova Lindblad, olkaa hyvä. Oletteko paikalla? Kyllä. On the Swedish presidency. Tack så mycket. Tack, ordförande. Kiitoksia. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Ruotsin puheenjohtajavaltiolle kysymys on erittäin tärkeistä kysymyksistä. Me suhtaudumme oikein myönteisesti komission ehdotuksiin, jotka pohjautuvat Schengenin vapaaseen liikkuvuuteen henkilöille, joilla, joilla on laillinen oleskelulupa tällä alueella. Nämä asetusehdotukset pitää hyväksyä ennen kuin muut säännökset tulevat voimaan äh, huhtikuussa 2010. Äh, silloin kun puhutaan pitkäaikaisen oleskelun tarkoitetusta viisumista Schengenin alueella. Me arvostamme kovasti sitä, että kysymys on otettu esille näin varhaisessa vaiheessa parlamentin toimikauden aikana. Me korostamme sitä, miten tärkeää on tehdä läheistä yhteistyötä parlamentin kanssa, neuvoston siis ja parlamentin välillä. Ja toiveenamme on, että neuvosto kykenee pääsemään mahdollisimman pitkälle näiden ehdotusten parista Euroopan parlamentin kanssa tämän syksyn aikana. Ehdotukset ovat olleet jo esillä työryhmätasolla neuvostossa joissakin kokouksissa, mutta nyt neuvosto odottelee vielä sitä, että se voi kuulla parlamentin näkemyksen asiasta. Odotamme siis innolla parlamentin näkemystä tässä tärkeässä kysymyksessä. Kiitoksia. Thank you. Now we from the rapporteur. Kiitoksia. Nyt sitten herra Koelio esittelijänä. Presidente. Do que é que estamos a falar? Kiitos puheenjohtaja. Mistä me täällä oikein puhumme? Me puhumme täällä nuoresta, jo, nuoresta on annetaan pitkäaikainen viisumi, jotta hän voisi mennä esimerkiksi opiskelemaan vuodeksi Belgiaan yliopistoon ja hänellä on pitkäaikainen viisumi D ja kuten äh, komission edustaja sanoi, siitä seuraa sitten hän asuu Belgiassa vähän vankilanomaisesti, koska hän ei voi mennä käymään kirjastossa esimerkiksi Hollannissa – jossa on paljon mielenkiintoisia kirjoja hänen opintoihin liittyvistä aineista, eikä voi mennä viettämään viikonloppua Barcelonaan, koska hänelle ei taata liikkumisvapautta. Sen takia mm, Belgia ei esimerkiksi ole myöntänyt, muuttanut näitä pitkäaikaisia viisumeja oleskeluluviksi kuten komission edustaja sanoi, on jäsenvaltio, jotka ovat muuttaneet tämän viisumin oleskeluluvaksi nopeasti, mutta ei ole näin asianlaita kaikissa jäsenmaissa, mutta parlamenttihan voisi pakottaa, mutta että kaikki jäsenvaltiot muuttaisivat nämä pitkäaikaiset viisumit oleskeluluviksi. Mutta emme me voi tähän ryhtyä Meillä on nyt aikataulu ensi vuoden huhtikuuhun annettu osviittana. Ehkä voitaisiin löytää osittainen ratkaisu tähän, mutta me puhumme täällä viisumiseestä. Se antaa jonkunlaista liikkumisvapautta ainakin ensimmäisen kolmen kuukauden aikana, mutta eihän tälläkään kokonaan ratkaista tätä ongelmaa, mutta sanotaan, että ainakin osittain. Mutta on selvää, että vaikeudet jäävät, koska C- ja D-viisumit jäävät kuitenkin olemassa oleviksi huhtikuuhun asti. Meidän täytyy nyt, mutta meidän täytyy, pitääkö meidän tehdä todella jotain vai jätämmekö asiat sikseen, koska meille tulee kymmeniä tuhansia ulkomaalaisia Schengen-alueelle. He ovat hyvin vaikeassa tilanteessa monilla tapaa oikeudellisesti he ovat riistettyjä liikkumisvapaudestaan. Meidän täytyy ajatella jäsenvaltioita, miksi näitä viisumeja myönnetään, onko, onko etukäteen konsultoitu Schengenin tietojärjestelmää, onko tämä kyseinen henkilö käyttänyt Schengenin tietojärjestelmää, onko hän käyttänyt tietokantoja, ehkä tietokantojen avustella hän tietää, miten hän pääsee EUn alueelle, mutta onko tässä meille jonkinlainen vaaratekijä? Minä kuulin, Äh, komission edustaja sanoi, ne olivat ihan järkenkäypiä selityksiä. Tämä kuuluu meidän toimivaltuuksiemme piiriin. Meidän täytyisi todella löytää ratkaisut näihin ongelmiin. Olen hyvin perillä siitä, että Ruotsin puheenjohtajavaltio haluaa panostaa tähän. Ja hyvä, todellakin sanotaan, että ratkaistaan ongelma ainakin huhtikuusta lähtien, mutta mm, Minusta nyt tuntuu siltä, että periaatteessa tehdyt ehdotukset ovat ihan järkeviä, koska minä en näe muuta ratkaisuvaihtoehtoa, ainakaan vaihtoehtoratkaisua meidän toimivaltuuksiemme puitteissa. Asia on nyt käsissämme aika lailla, mutta minä voisin ainakin kutsua koolle esittelijöiden ja varjoesittelijöiden kokouksen, jotta me voisimme luonnostella yhteisen linjauksen, miten ratkaisemme tämän pitkäaikaisen viisumikysymyksen, ettemme vaarantaisi kansalaisten liikkumisvapautta ja liikkumisturvallisuutta Schengenin alueella. Meidän täytyy myös kunnioittaa, muistaa kunnioittaa tätä liikkumisvapautta Schengenin alueella myös Schengenin alueen ulkopuolisille ihmisille, koska me olemme saaneet lukuisia valituksia aiheesta. Mrs. Blinkevichiute. Ja nyt Rova Blinkevichiute. Minä olen varjoesittelijä. Edustan sosiaalidemokraattia poliittisen puolueen ryhmää. Ja haluaisin puhua liikkumisvapaudesta sellaisten osalta, joilla on pitkään oleskelun tarkoitettu viisumi. Kokemusten perusteella täytyy tukea komission ehdotusta käsitellä tätä ongelmaa, joka nyt käsillä on. Kymmeniä tuhansia ihmisiä, jotka laillisesti oleskelevat Schengenin alueella – niin heillä asetetaan rajoituksia. Kuten esittelijä sanoi, joskus he eivät pysty opiskelemaan kunnolla. He eivät voi olla matkailijoina Schengenin alueella. Ja muitakin rajoitteita on. Joskus he eivät voi mennä kotiinsa sen vuoksi, että viisumin vuoksi he eivät voi matkustaa liian usein. Jäsenvaltiot näkevät että pitkät viisumit on, mutta eivät vaivaudu korvaamaan niitä pysyvillä oleskeluluvilla. En tiedä miksi, mutta jotkut jäsenvaltiot kieltäytyvät antamasta oleskelulupia. Sikäli kun minä tiedän, niin kaikki jäsenvaltiot eivät halua antaa D plus C viisumeita. Tämä tarkoittaa, että että parlamentti puheenjohtajavaltion kanssa ja komission kanssa yhteistyössä täytyy löytää tämä oikea ratkaisu. Minä olisin sen kannalla, että tehtäisiin päätös siitä, että pitkästä viisumista tehtäisiin laillisesti sama vastaava oleskeluluvan kanssa. Tämä olisi ratkaisu kolmansien kansalaisille, mutta siitä tulee sille paljon asioita, jotka esittelikin mainitsi. On mahdollista, että osa näistä kolmansien kansalaisista käyttää hyväkseen tätä uutta päätöstä. Siis tämä pitkä viisumi olisi samanlainen kuin oleskelulupasen kautta saisi liikkumisvapauden mutta sitä käyttäisivät nekin, jotka, joiden tarkoituksena ei ole opiskella tai matkailla. Schengenin alueella heillä voi olla muita tarkoitusperiä. He haluavat liikkua Schengen-alueella, koska heillä on muita tavoitteita. Komissio näissä asiakirjoissa, jotka tänään olemme nähneet, sanoo, että ihan samat ehdot ja säännöt esitetään pitkille viisumeille kuin oleskeluluvikin, mutta täytyy pyytää sitä, että varmuudet taataan Schengen, tai turvallisuus taataan Schengenin alueella ja myöskin kolmansien kansalaisille. Ongelma on myös se, että on mahdollista, että tämä päätös rohkaisee joitakin jäsenvaltioita, jotka kieltäytyvät antamasta oleskelulupia, että he tätä käytäntöä jatkavat että eivät anna oleskelulupia tulevaisuudessakaan. Sen vuoksi haluaisin konsultoida teitä kaikkia. Ehkä pitäisi tehdä ehdotus komissiolle, että kerätään tarvittavat tiedot kaikista jäsenvaltioista. Sitten niitä täytyisi komission kanssa tutkia tarkkaan ja valiokunnan kesken niin, että ymmärtäisimme, miksi viisumit ja ja oleskelulupia kolmansien maiden kansalaisille ei anneta, mitkä perustelut jäsenvaltioilla tähän ovat. Mrs. Wikström. Mrs. Wikström. Tack för det, herr. Edustaja Wikström, kiitoksia puheenjohtaja. Täällä edustaja Koelio esitteli näkemyksensä asiasta ja olen hyvin pitkälti samaa mieltä hänen kanssaan. Olen samaa mieltä myös siinä, että neuvosto esittää kohtuullisia näkemyksiä tästä asiasta. Meidän täytyy tehdä parhaamme, jotta voimme varmistaa vapaan liikkuvuuden Schengenin alueella. Minä olen juurivaliokunnan jäsen. Ja olemme siellä käsi, ja äh, siellä minä käsittelen tätä asiaa ja siitä syystä Otan mielelläni vastaan Koilion ehdotuksen siitä, että käsittelemme tästä asiasta, keskustelemme tästä asiasta myöhemmin ja toivottavasti sitten voimme asian viedä eteenpäin myös juurivaliokunnassa. Mrs. Kinga Gont. Sitten Rova Kinga Gont. Szépen. Én is azt gondolom, hogy a bizottság javaslatát mindenképpen támogatnunk kell, és nagyon fontosnak tartom azt, amit... Kiitos. Mm, Tämä kyllä ansaitsee meidän hyväksymme ja minä olen ihan samaa mieltä, mitä herra Koili sanoi. Meillä pitäisi olla yhteinen säännöstö, meillä pitäisi olla normit, koska nämähän viittaavat usein opiskelijoihin, jotka tulevat opiskelemaan muualle. Tämä ylimeno vaihe on ihan hyvä. Meidän täytyy myös muistaa Schengen-alueen turvallisuuden säilyttäminen, mutta meidän täytyy tarkastella asiaa lähemmin. Nämä jäsenvaltiot, jotka jäivät, jotka 30 tai 90 päivän sisällä myöntävät oleskeluluvan, miten ne voivat sen myöntää? Missä olisivat ne hyvät käytänteet, joita voisimme soveltaa Schengen-alueella? Meidän täytyy myös tajuta, että turvallisuusperspektiivistä nämä nopeammat menettelytävät voivat olla turvallisuusriski. Meillä, meidän täytyy löytää ratkaisu pitkälle aikavälille. Kiitos. Buzutil. Herra Yes, thank you, Mr. Chairman. I, I... Kiitoksia puheenjohtaja. Halusin jatkaa samoilla linjoilla kuin mitä edelliset puhujat. Ymmärrän, miten tärkeä tämä ehdotus on, kun tarkastellaan kolmansien valtioiden kansalaisten vapaata liikkuvuutta. Haluaisin kuitenkin kysymykseni selvennystä. Se on seuraava. Käsitykseni mukaan tänä päivänä mahdollisuus tarjota Äh, ja harkintavalta tarjota äh, oleskelulupaa on jäsenvaltioilla. Käsittääkseni olemassa olevien äh, järjestelyiden puitteissa luokittelu C antaa mahdollisuuden siihen, että jäsenvaltion viranomaiset voivat hoitaa omia hallinnollisia prosessejaan oleskelulupaa myöntäessään. Olettaen sen myös tarjoaa jäsenvaltion viranomaisille lisää aikaa tehdä tarpeelliset tarkistukset ja näin varmistautua siitä, onko alkuperäinen D-viisumi, joka on myönnetty, onko sen ehtoja tämä henkilö noudattanut, joka nyt on maassa ja joka hakee nyt sitten oleskelulupaa. Siitä syystä kysymykseni onkin se, missä määrin tämä uusi ehdotus tai vai muuttaa jäsenvaltioiden harkintavaltaa tai muuttaako sitä ollenkaan suhteessa siihen, täytyykö oleskelulupa myöntää vai ei. Thank you. And Mrs. Keller. Kiitoksia sitten, Rova Keller. Kiitoksia. Meidän lähestymistapana on vähän erilainen. Olemme kylläkin samaa mieltä, että ne, joilla on pitkä viisumi, niin ne pitäisi Schengen-alueella pystyä matkustamaan, mutta näemme ongelma siinä, että tulee jälleen yksi ryhmä ihmisiä, jo, joka SIS-järjestelmässä tarkistetaan. Joten tietosuojarikkomus jälleen, että jälleen yksi ryhmä tarkistetaan tietojensa osalta ennen kuin he voivat minnekään matkustaa. Europol-keskustelun tavoin nähdään, että uusi ihmisjoukko ja sen mukaan ottaminen lisää niitä ryhmiä, joilla on ongelmia tietosuojansa kanssa, joten Olemme todellakin sitä mieltä, että tämä ei pitäisi johtaa ongelmiin ja tämän me näemme ongelmana komission ehdotuksessa. Thank you. Kiitoksia. Sitten takaisin komissioon. Herra de Kester. Kiitos puheenjohtaja. Yksi asia, josta minä jos sallitte, teen lisäkommentin. Se liittyy tähän jäsenvaltioiden äh, luottamuksellisuuteen tai hienovaraisuuteen, kun myönnetään oleskelulupia. Meidän täytyy nyt olla hyvin tarkkoja. Mehän jäsenvaltioiden harkintavaltaa. Meidän täytyy miettiä, kun me ryhdymme harmonisoimaan tätä. Me puhumme perheiden yhdistämisestä, opiskelijoiden vapaasta liikkuvuudesta, mutta on velvoite myös myöntää oleskelulupia, mutta lähes kaikissa näissä tapauksissa puhutaan ihan järjellisistä aikarajoista tai lyhyistä aikarajoista, mutta meillä on ihan tarkka indikaattori kolme kuukautta, kuusi kuukautta, yksi kuukausi, mutta jäsenvaltioilla on myös velvoite myöntää oleskelulupia. Ja meidän ehdotuksessamme se on aivan tyhjentävästi, tyhjentävästi sanottu, että nämä velvoitteet eivät missään nimessä liity meidän esitykseen. Nämä liittyvät, nämä velvoitteet liittyvät niihin tapauksiin, jotka olemassa oleviin kategorioihin. Meillä on kategorioita, joka vaatii EUn harmonisointia ja sen takia jäsenvaltioiden omien kansallisten oikeusjärjestyksensä perusteella voivat myöntää oleskelulupia. Voidaan siis vain toivoa, että jos kaikki ulkomaalaiskategoriat ovat tämän yhteisön harmonisoinnin sisällä, niin silloin saadaan yleistetty velvoite jäsenvaltioille myöntää oleskelulupia, mutta tällä hetkellä emme vielä ole päässeet sinne asti. Merci encore. Kiitos vielä. To the Swedish presidency. Sitten Ruotsin puheenjohtajana maana vielä Rova Lindblad. Viimeinen sana. Ehm, Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Puheenjohtajavaltio haluaa kiittää näistä arvokkaista puheenvuoroista. Ja voimme myös ilmoittaa, että alustavissa keskustelussa joita neuvostossa on käyty, Useat jäsenvaltiot ovat vahvasti tukeneet komission ehdotusta ja halunneet, eh, että ongelma ratkaistaan ennen kuin viisumikoodeksi tulee voimaan. Tärkeää, että on ollut ottaa esille kysymyksiä varsinkin turvallisuuskysymyksistä. Jotkut ovat pohtineet myös tarvetta pitkän aikavälin viisumille, sillä nämä valtiot eivät välttämättä myönnä näitä pitkän aikavälin viisumeita, mutta toivottavasti tämäkin ongelma kyetään ratkaisemaan. Vielä kerran haluan kiittää teitä arvost- arvokkaista panoksistanne. Sitten lopuksi herra Koelio. Kiitos paljon puheenjohtaja. Haluan kiittää Euroopan komissiota sen selkeydestä selityksissään ja vahvistaa sitä ajatusta, että parlamentti kyllä aikoo käydä keskustelua näistä ehdotuksista yhteisenä pakettina. Tiedän, että toimivaltuudet ovat erilaisia. Ei ole aina ihan sama asia eri tapauksien kyseessä ollessa, mutta ajatus, että lähteä yhdessä toimimaan ja analysoimaan tätä, niin kyllä me voimme sen hyväksyä. Eh, the, the question koskien herra Pusutilin esittämää kysymystä. Komissio siihen on erityisen hyvin vastannut. Haluan vain painottaa sen, mitä kerroin aiemmin. Vain osittain. D plus C-viisumi ratkaisi ongelman. Mutta uuden koodeksin mukaan, joka tulee huhtikuussa ensi vuonna. Tällainen viisumi hylätään, poistetaan, niitä ei enää ole. Joten ongelma siinä kohdataan ja niihin ryhtyä siitä osin johonkin toimenpiteisiin. Suurimmalta osalta puhujia on konsensusratkaisusta Liikkumisen vapaus pitää taata. Samaan aikaan täytyy kuitenkin painottaa turvallisuuden tarvetta. Sen vuoksi on täysin tarvittava tämä SIS-säännös tässä operaatiossa. Ei pitäisi olla mahdollista, että pitkää viisumia annetaan ilman, että katsotaan SISstä, että onko henkilö oikeutettu tulemaan EUn alueelle. Ei se ole mielestäni tietosuojarikos, rike. Jos on kielletty tulla rajan sisällä, niin pitää se voida tarkistaa. Toivottavasti voimme tehdä värjestelyiden kanssa yhteistyötä, jotta hyvä ratkaisu löydetään. jos mahdollista, esittää parannuksia komission ehdotukseen jos hyvää konsensusta löytyy neuvoston komission ja jäsenten välillä, parhaiten välillä, niin voin hyväksyä sen ajatuksen, että olisi ensimmäisen käsittelyn sopimus nopeuttaaksemme prosessia, koska nopeasti päätös täytyy tehdä, jotta voidaan ratkaista ongelmat, jotka liittyvät kymmeniin tuhannisiin ihmisiin. Jos tässä ei onnistuta ennen huhtikuuta ensi vuotta, niin silloin ollaan ongelmissa. Thank you so much, Mr. Coelho, I think. Kiitoksia, herra Coelho. Sen jälkeen, kun esittelijältä kuulin tämän, niin proseduurista on, ollaan varmaankin nyt sovittu ja aikataulusta. Aikataulu määritellään sen jälkeen, kun on kuultu pari esittelijöitä, herra sen tekee ja muut muille jäsenille kerrotaan asianmukaisesti tästä. Jos näin sopii, niin sen verran tästä tällä kertaa. Varmaankin tiedätte, että kohta 11 esityslistalla on peruttu sen vuoksi, että Euroopan tai että neuvosto, Euroopan neuvoston edustaja ei ole pystynyt tulemaan paikalle. Työjärjestyshuomautus Alvaro. Kiitoksia puheenjohtaja, ne on keskeyttää, mutta koska se on nyt poistettiin, mutta silloinhan meillä on vähän enemmän aikaa. Ja haluaisin ottaa esille viide, viideksi minuutiksi yhden asian. Tiedätte varmaan, että kohta 12 on muut asiat, eli jos on muita asioita, en haluaisin teidän olevan liian tyytyväisiä tähän etuun, jonka saavutimme etenemällä nopeammin kuin aiemmin. Joten voitte ottaa, pitää puheenvuoron tässä kohdassa muut asiat. Olette vapaa tekemään niin, mutta kehotan mahdollisimman lyhyesti. Ähm, mit Respekt auf Ihre Bitte, das Kurzhalten will ich trotzdem ein wenig um... No, pitää pyytää tässä kärsivällisyyttä, koska Tämä asia koskee valiokuntaa. SWIFT-asiasta on kyse, josta on briefauksia ollut usea, useastikin edelleen. Näiden dokumenttien mukaan, jotka ilmeisesti risteilevät jäsenvaltioissa, niin te briefaukset eivät ole mitään muuta kuin ajahukkausta. Haluan tämän kohteellisesti ilmaista. Että meitä ehkä osatotuudesta on pidetty tietojen ulkopuolella. Kun katsotaan 30. marraskuuta